So, mikros an. Mikrofoni on päällä. No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa kesäloman jälkeen ensimmäistä julkista me varten arvonlisäverosta. Tänä iltapäivänä meillä on neljä puhujaa täällä Brysselissä, jotka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimesta herra George Karakatsanis, joka on herra Naven Matesin kabinetin johtaja. Ja sitten PK, yrity, PK-järjestöstä UEPMEstä herra Gerhard Hymer, äh, Tsekin äh, veroviranomaisten edustaja herra Martin Jannet joka on verohallinnon pääjohtaja, ja sitten herra Sebastian Fiedler, joka edustaa Saksan eh, rikospoliisiunionia. Valitettavasti meillä ei ole ketään komissiosta paikalla tähän asti, mutta meillä onkin täällä toinen kollega komissiosta. Kiitoksia oikein paljon. Tervetuloa. Teillä on mahdollisuus puhua sen jälkeen, kun meidän neljä eh, kutsuvierastamme ovat puhuneet ja Olisimme kovin iloisia, jos kertoisitte meille komission näkemyksen siitä, miten päästäisiin pysyvään arvonlisäverojärjestelmään ja voitaisiin torjua ALV-petoksia. Puhujilla on noin nyt maksimissaan 10 minuuttia aikaa. Meillä on siis 10 minuuttia aikaa jokaisella ähm, alustukseen. Sen jälkeen on keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Jäsenillä on mahdollisuus esittää kolme minuutin kysymyksiä ja asiantuntijoilla on sitten viisi minuuttia aikaa vastata ja pitää loppupuheenvuoro. Mutta ennen kuin annan puhujille puheenvuoron, annan ensin esittelijällemme herra Werner Langenille puheenvuoron. Werner, sinulla on puheenvuoro. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kollegoita, mutta mm, erityisesti vieraitamme eh, tervehtiä sydämellisesti. Tässä taustalla on komission tiedonanto heinäkuulta 2016 liittyen ALV-toimintasuunnitelmaa. Minulla on 27.4. tehty mietintö. Oikeastaan halusimme päättää tämän syyskuussa näiden keskustelujen pohjalta, joita neuvostossa on käyty toimintasuunnitelmasta, mutta nyt nämä neuvottelut onkin äh, siirretty joulukuulle ja nyt meillä on mahdollisuus pitää kuulemistilaisuus. Olen kovin kiinnostunut asiantuntijoiden näkemyksistä. Me kaikki, te kaikki tiedätte, että ALV-järjestelmä on pidetty väliaikaisena järjestelmänä, on ollut tämä kuudes ALV-direktiivi vuodelta 1993. On paljon ongelmia, byrokratiaa pk-yrityksille, petoksia, kauppaa Euroopassa eh, eri tasojen välillä ja rajat ylittävästi ja siksi eh, nämä ehdotukset ovat hyvin kiistanalaisia. Me myös kyllä tiedämme, että neuvostossa verotuskysymykset on päätettävä yksimielisesti. Tsekin hallitus on tehnyt aloitteen yhdessä Alankomaiden puheenjohtajuuskauden kanssa eh, ottaa käyttöön uusi menetelmä, nimittäin käänteinen verovelvollisuus, kokeilla sitä. Ja nyt komissio on vahvistanut tämän, että se on mahdollista. liittyen uusimpiin arvonlisäverokeskusteluihin. Ja nyt me olemme erittäin hyvässä vaiheessa, kun meillä on neljä panelistia täällä paikalla. Lyhyesti haluaisin jotain sanoa tilintarkastustuomioistuimesta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkistanut ar- ALV-kysymykset ja vastannut niin mitkä ovat kiireellisimmät lainsäädäntöehdotukset ja mitä puuttuu arvonlisäveropetosten saralla. Sitten kysymys PK-yritysten edustajalle, UAPMen edustajalle, kuinka hän arvioi tämän yhden luukun menetelmän PK-yritysten näkökulmasta ja pitävätkö PK-yritykset käänteistä verovelvollisuutta tehokkaampana byrokratian poistamiseksi. Sitten Tsekin veroviranomaisille minulla olisi toive, että herra Jancek ottaisi kantaa käänteisen verovelvollisuuteen ja Tsekin halukkuuteen ja äh, onko tätä hanketta jo valmisteltu ja herra Fiedleriltä äh, Saksan rikospoliisiunionista kysyisin, miten tehokkaasti voidaan ehkäistä arvonlisäveropetoksia ja Millaisia mahdollisuuksia näette kansainväliselle tietojen vaihdolle tässä asiassa, herra Fiedler? Tässä joitakin aspekteja. Odotamme kovasti tätä kuulemista ja kiitän vielä sydämesti siitä, että olette tulleet paikalle ja kiitän myöskin paikalla olevia kollegoita. Kiitos. Kiitoksia Werner Langen. Nyt annan heti puheenvuoron herra Karakatsanikselle kymmenen minuuttia. varjoesittelijät saavat sitten puhua tämän jälkeen työjärjestyspuheenvuoron. Siin. Niin, puhe. Johtaja, minä nyt ymmärsin niin, että jokainen puhuja saa pitää 10 minuutin puheenvuoron, sen jälkeen jäsenet saavat esittää kolmen minuutin kysymyksiä ja sen jälkeen jokainen panelisti saa viiden minuutin ajan vastata näihin moniin kysymyksiin. Minun ehdotukseni olisi, että alustus olisi lyhyempi ja annettaisiin panelistille enemmän aikaa kysymysten vastaamiseen, koska viisi minuuttia monien kysymysten vastausajaksi on kovin lyhyt, kun taas kymmenen minuuttia minuuttia alustusaikaa, siitä tulee 40 minuuttia kokonaisuudessaan, joten minun ehdotukseni 5 minuuttia alustusta, 3 minuuttia kysymyksiä ja sitten lopuksi 10 minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. No minäpä tässä nyt katson kollega, oletteko samaa mieltä? Kollega Langen. Kollega Luken kommentit ovat ihan perusteltuja, mutta panelistit ovat valmistelleet alustuspuheenvuoronsa ja minulle sanottiin, että taaksepäin on vielä vähän joustoa niin, että voimme sitten vähän pidentää aikaa keskustelua varten. Mutta älkää nyt sanokaa, että panelistien puheenvuoroja olisi lyhennettävää. Mehän haluamme kuulla heidän näkemyksemme ja saada vahvistusta omille näkemyksillemme. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Luke. Minä nyt ymmärsin teidät niin puheen johtaja, että panelistit olivat valmistautuneet viiden minuutin alustuspuheenvuoroon. Sittenhän se olisi ollut mikään ongelma. Kymmenen minuuttia, kymmenen minuuttia minä mainitsin aluksi viisi minuuttia, mutta olin sitten itse ihan yllätynyt, kun luin tästä, että kymmenen minuuttia. Kymmenen minuuttia, kun teille annettiin, niin minä seuraisin herra Langenin ehdotusta, koska neljä kertaa viisi minuuttia on 20 minuuttia vastauksia. Kyllä meillä on tarpeeksi aikaa. Jos katson, että kuinka paljon kollegoja täällä vain on paikalla tänään, niin en minä kyllä yhtään pelkää, että varjoesittelyn jälkeen olisi vielä liikaa kysymyksiä, niin että kyllä meillä on tarpeeksi aikaa kysymysten vastauksille. Jos ei muita puheenvuoroja ole, niin sitten annan puheenvuoron herra Karakatsianikselle. Olkaa hyvä. Kiitos. 10 minuutin. Dear Mr. Chair puheenjohtaja, talous- ja rahaa, asianvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta. Niin kuin te äsken sanoitte, olen Neville Martis, tuomioistuimesta raportoin. Olen 2015 erityisesittelijä, jossa käsitellään yhteisön sisäistä al- petostoimintaa ja kerron näistä tuloksista lyhyesti tutkimuksestamme. Haluaisin muistuttaa siitä, että raportti on jo esitelty parlamentin budjettivalvontavaliokunnassa huhtikuussa olemme tehneet joukon suosituksia, joitakin komissio on käsitelty omassa ehdotuksessaan, jotta muutettaisiin alvijärjestelmää EU-ssa e mieleni vastaan esityksen jälkeen kysymyksiin eri kysymyksissä, kuten käänteinen verovelvollisuus esimerkiksi, vaikka tuomioistuin käsittelee sitä kohdissa 28-29 raportissa. Nyt aloittaisin lyhyesti kuvaamalla taustoja ongelmille, joita EU:ssa on, ja sitten kerron päälöydöksistä ja sitten selitän, mitä me suosittelisimme lyhyesti kun poistettiin EU-särajat 93, tietysti tämän tiedätte, oli hyvä asia muista syistä, mutta se loi huomattavia haasteita arvonlisäveron keruussa. Aikaisemmin rajavalvonnat varmistivat, että tuojat pystyivät saamaan tuotteensa vasta kun verot oli maksettu ja viejät pystyivät saamaan vapautuksen vain tulliselityksen jälkeen. Kansalliset veroviranomaiset pystyivät tarkistamaan tiedot. Vuoden 1993 jälkeen oli lakisääntöinen tiedonvaihto käytössä jäsenvaltioiden kesken. Ja silloin ongelmat sitten alkoivatkin. Kaupankävijät joutuivat antamaan äh, ilmoituksen veroviranomaisille ja käyttämään äh, tunnustenta ja viejämaassa sitten tiedot automaattisesti viranomaisten tietoon sähköisen viis tietojärjestelmän kautta. Tärkeää, että veroviranomaiset vie ja jäsenvaltiossa heille on tärkeää tehdä oikeat ilmoitukset, koska jos monen ei ole, niin tapahtuu tulomenetyksiä kyseisessä maassa. EU-asetustilin, jota käsittelemme, liittyy hallinnon yhteistyöhön ja petoksen vastaiseen toimintaan alkysymyksissä, tiedonvaihtoon, vilpillisistä transaktioista mukaan lukien Eurofisk, joka on verkosto, jossa vaihdetaan kohdentua tietoa vilpillisistä yrityksistä ja transaktioista. Otettiin käyttöön myös muita välineitä, joilla helpotetaan tiedonvaihtoa joko pyynnöstä tai Yes. Hello, sorry for interrupting Anteeksi, että keskeytän teidät, mutta te uh, luette nyt hiukan nopeasti. Otettiin käyttöön toisen hallinnon yhteistyön välineitä käyttöön, helpotettiin tiedonvaihtoa joko pyynnöstä tai ilman etu, etukäteistä pyyntöä, ja sitten oli vielä mahdollisuus ottaa yhteyttä, tehdä kontrolleja yhtäaikaisesti yhdestä useammassa jäsenvaltiossa Ongelmana on, että kun tuodaan EUn ulkopuolelta tavaraa niin kutsutun 42-menettelyn mukaisesti yhden jäsenvaltioiden kautta, mutta kohdemaan kuitenkin vielä kolmannessa maassa, silloin tulliviranomaisella eivät enää kerää arvonlisäveroa. Tällaisissa tapauksissa lopullinen vastaanottajamaa joutuu ilmoittamaan näistä tavaroista ja verosta. Ja tuoja joutuu välittämään tietoa näistä tavaroista, jotka on viety toiseen maahan sähköisen viisijärjestelmän kautta. Niin kuin voidaan mm, tästä ymmärtää, tämänhetkinen järjestelmä sisältää monenlaisia haasteita, mitä tulee alvin keruuseen ja luo mahdollisuuksia petoksille ja huijarit voivat käyttää sitä hyväkseen. Olemme nähneet komission toimintasuunnitelmassa koskien arvonlisäveroa aivan erityisesti sen, että jos olisi yhtenäinen alue ja EU-laajuinen ALV-järjestelmä, siinä mennään aivan ongelman ytimeen saakka ja käsittää sen pitäisi pystyä helpottamaan näitä haasteita, joita on. Mitä sitten huomasimme tässä tutkimuksessamme? tarkastuksessamme huomasimme, että kaiken kaikkiaan on olemassa sellainen järjestelmä, jolla voidaan toimia arvonlisävero petoksia vastaan yhteisön sisäisissä toimissa. Tämä järjestelmä on hyvä, eheä, mutta se kärsii kuitenkin huomattavista heikkouksista ja useimmiten ne liittyvät siihen, miten asiaa täytäntöön pannaan. Nyt aloittaisin toteamalla, että tutkimuksessa, jonka lähetimme kaikille jäsenvaltion valtioiden viranomaisille siitä, kuinka tehokasta hallinnollisen yhteistyön järjestöt ovat, kun toimitaan ARV-verovilppeä vastaan yhteisössä. Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen siitä, miten järjestelmä oli saatu aikaan. Kuitenkin tarkastuksen aikana käsittelimme kuuden maan tilannetta ja totesimme, että heikkouksia löytyy. Nyt kävisin niitä läpi aivan lyhyesti. Ensinnäkin on huomattavia heikkouksia, mitä tulee todellisiin ristikkäistarkastuksiin vero- ja tulitietojen välillä. Veroviranomaiset jäsenvaltioissa, heillä ei ole kannusteita talvo, valvoa, ovatko vero- viranomaiset antavat asianmukaisen loppullisen tiedon asioista. Toiseksi on ongelmia tarkkuut, mitä tulee eh, ilmoitusten tarkkuuteen, täydellisyyteen, oikea-aikaisuuteen, kun tietoja vaihdetaan alvista jäsenvaltioiden kesken. Ja joskus, kun laittomia tunnistimia löydetään, näissä tutkimuksissa kansalliset veroviranomaiset usein usein jättävät asian silti sikseen. Kolmanneksi puuttuu yhteistyötä ja on päällekkäisiä toimivaltuuksia, mitä tulee hallinnolliseen, oikeudelliseen ja lainvalvontatoimintaan. Neljänneksi Eurofisk, joka on tällainen äh, hajotettu rakenne, Jokainen jäsenvaltio tekee oman riskianalyysin omien tietojensa pohjalta ja käyttää vanhentuneita tai ohjelmistoja, kuten Excelia. Tietoa vaihdetaan paljon ja tähän liittyy vähäinen riski tai ei ollenkaan. Viidenneksi Olaf ja Europol, jotka voisivat myötävaikuttaa eh, eh, oikeuskäynteihin vilpitapauksissa, he eivät saa tarvittavia tietoja sähköisesti. Ja lopuksi koko EUta ajatellen, tällä hetkellä ei ole mitään järjestelmää, jossa järjestelmästä kerätään tilastoja eh, E- EUn sisäisistä petoksista ja missing trader-petoksista aivan erityisesti. Tämä on tärkeä seikka meidän raportissamme, koska uskomme, että tämä, tässä olisi hyvä, jos meillä kunnoista tietoa, näin voitaisiin mitata paremmin, edistystä on asiassa saatu aikaan. Haluaisin kiinnittää huomion kohtiin 21 ja 22, jossa mainitsemme tämän erityisen ongelman erityisesti, mitä tulee tutkimuksen arvonlisäveron toteutumisesta. Tätä lainataan laajalti. Ihmiset tutustuvat siihen ja aina kuitenkin voidaan sitä varaus siitä, mistä kerron kohdassa 23, että joitakin heikkouksia tutkimukseen liittyy Tätä käytän yleisenä mitatikkuna, mutta tämä ei ole kuitenkaan tarkka mittari. Haluaisin myös ottaa esille yhden toisen seikan, koska komissio on kyllä pyrkinyt parantamaan tilannetta, mutta he, no, he ovat laatineet tutkimuksen, joka ei anna luotettavaa arviota petoksen määrästä. Voisin jatkaa yksityiskohtaisemmin jatkossa, jos haluatte ja esittää erityisesimerkkejä, milloin näin on käynyt. Me uskomme, että se, jos mit, pystytään mittaamaan, pystytään myös parantamaan tilanteen. Ja keskustelin tästä ongelmista, näistä haasteista, arvonlisävero, Vilpin kohdalla on sellaisia hallintoalueita, jotka mainitsemmekin raportissa, no erityisesti Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta, joissa on saatu aikaan huomattavaa edistystä asioiden korjaamisessa ja täytäntöönpanot toimet ovat todella parantaneet huomattavasti tilannetta. Vielä lopuksi haluaisin toistaa, että tilintarkastustuomioistuimen kaikkein tärkein tavoite on var- turvata unionin taloudelliset edut. Tässä yhteydessä olen panneet merkille komission hiljattaiset aloitteet mukaan lukien arvonlisävero toimintasuunnitelman Towards a Single EU VAT Area aika päättää. Siinä on myös meidän ehdotuksemme mukana. 321 kohdassa muistaakseni. Sitten olemme tehneet joukon suosituksia, en nyt toista niitä ajan puutteen takia, mutta komissio otti vastaan suurimman osan näistä suosituksistamme. On yksi suositus, jota emme täältä löytäneet, vaikkakin herra Martins esityksensä aikana toisi tämän kahteenkin kertaan, nimittäin esitimme suos sellaisen suosituksen, jolla varmistetaan kunnolliset ristikkäistarkistukset tuli- ja veroviranomaisten välillä. Mainitsin tämän kohdassa 78 raportissamme enkä, emmekä ole ainoita, jotka ovat tämän sanoneet. Myös Ranskan tilintarkastustuomioistuin peräänkuuluttaa samaa asiaa, ja komissio ei kuitenkaan ole toiminut, toimi, toiminut asiassa. Se on hämmentävää vastakin, koska tämä asia on ollut jo pitkään esillä. Se, me olemme ottaneet tämän esille, Ranskan viranomaiset samoin aikaisemmissa kertomuksissa tämä on tullut esille. Lisäksi näyttää siltä, että ne, jotka ovat asiantuntijat, jotka osallistuvat fiskaalisryhmään, suosittelisivat myös, suosittelivat myös, että tähän puututtaisiin. Olemme kuitenkin tyytyväisiä komission lausuntoon siitä, että eh, he aikovat uudelleen tarkastella asiaa sen jälkeen, kun ovat saaneet Fiskaalis 22 työryhmältä suosituksia. Ja uskomme, että tämä, tämä raportti on jo nyt saatavilla. Haluaisin vielä toistaa asian, jonka herra Martin otti esille. Me tulemme valvomaan edistystä tällä alalla ja pidämme parlamenttia ajan tasalla säännöllisesti. Haluaisin muistuttaa, että tuomioistuin haluaa myötävaikuttaa lausunnon muodossa lainsäädäntöehdotukseen, jonka komissio tulee laatimaan, kun pyritään muuttamaan alvijärjestelyä ja pyritään puuttumaan petoksiin. Tämä lausunto voisi kattaa kysymyksiä, joita ei käsitellä suorasti meidän kertomuksessamme, kuten esimerkiksi kohdemaaperiaate tai muut verkosopimukset ja samoin tämä yhden luukun periaate. periaate. Kiitän huomiostanne. Kiitoksia tästä alustuksesta ja heti seuraavaksi puheenvuoron saa herra äh, Gerhard Hymer, joka on PK-yrityksen edustavasta järjestöstä UEAPMEstä. European Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. On erittäin otettu, että valiokuntanne pitää edustamaani on niin tärkeää, että minä pääsen tänne puhumaan. Nimenomaan pk-yrityksillä on erittäin paljon ongelmia nykyisen AV-järjestelmän kanssa. On nimittäin tuotu esille, että arvonlisäverojärjestelmät ovat eräs suurimmista esteistä rajat liiketoiminnalle pk-yritysten kohdalla – Lisäksi se on eräs suurimmista sääntelyesteistä pk-yritykselle, joten me kiitämme komissiota siitä, että tämä asia on nostettu esityslistalle, agendalle ja että tämän ALV-suunnitelman kanssa olen menossa eteenpäin. Lisäksi on hyvä, että taistellaan petoksia vastaan. Petosten vastaisessa taistelussa on muistettava, että työntekijät ja pk-yritykset maksavat sitten ne verot, jotka jäävät maksamatta, joten on erittäin tärkeää, että veropetoksia vastaan taistellaan siten, että eri toimijoiden välillä on tasavertainen, yhdenvertainen pelikenttä Euroopassa. Minä haluaisin keskittyä neljän asian alustuspuheenvuorossani. Ensimmäinen koskee yksinkertaistamista. UAPME on vuodesta 2009 lähtien pyytänyt, että komissio ulottaisi tämän arvonlisäveron erityisjärjestelmän koskemaan rajat ylittäviä palveluita ja tavaroiden kaupankäyntiä. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä ulotetaan tämä arvonlisäveron erityisjärjestelmä sähköiseen kaavankäyntiin. On korostettava, että on kuitenkin tärkeää, että pk-yrityksillä on laimittainen pääsy eri jäsenvaltioiden ALV-järjestelmiin. Pk-yritysten ei tulisi olla siinä asemassa, että he ovat vastuussa, mikäli he eivät saa oikeita tietoja siitä, mikä veroaste pätee, ja sitten he joutuvat maksamaan sakkoja siinä vaiheessa, kun he ovat epäonnistuneet. Joten tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että PK-yrityksillä on helppo pääsy näihin tietoihin. Tämän tulisi olla myös ilmainen tämän tiedon saannin ja PK-yritysten tulee voida luottaa näihin tietoihin. Komissio ehdottaa niin ikään, että tietyn kynnyksen alle jäävät PK-yritykset eivät joudu rekisteröitymään – muihin jäsenvaltioihin tai keskitettyyn asiointipisteeseen. Tämä helpottaisi rajat ylittävää toimintaa ja startupeja, mutta me haluamme kuitenkin, että tilanne ei olisi se, että startupit ovat ainoat yritykset, jotka ovat tässä poikkeuksessa mukana. Ei pitäisi olla aloittelevien ja pienempien yritysten välillä mitään erottelua mikäli tietty liikevaihto ei ylity tässä liiketoiminnassa, niin näiden tulisi kaikkien kuulla poikkeuksen piirin. Tämä on liikaa taakkaa ja ei kilpailua, mikäli näin on. Ja mitä tulee tähän liikevaihtokynnykseen, ja mikäli haluaa kasvaa nopeammin, niin sitten voi rekisteröityä, mikäli pienempi yritys näin haluaa. Tämä on siis vapaaehtoinen tämä poikkeuksen noudattaminen. Me tuemme tätä komission ehdotusta siitä, että ALV poikkeus poistetaan koskien kolmansista maista tulevia pieniä lähetyksiä. Ja kaksi kolme vuotta sitten komissio teki ehdotuksen joka ei ollut tyydyttävä. Tämä koski PK-yrityksiä siten, että olisi edelleen ollut 28 eri arvonlisäveromuotoa, ja näitä nykyisiä muotoja ei kannata muuttaa, mikäli ei ole minkäännäköistä yhdenmukaistamista, mikäli yksinkertaistamista ei tapahdu. Viimeinen asia liittyen yksinkertaistamiseen. Me työskentelemme yhdessä komission kanssa, kun tarkistetaan olemassa olevaa näitä PK-yritysten erityisjärjestelyjä. Tässä vaiheessa rekisteröitymiskynnykset, sääntöjen odottamiskynnykset koskien toimenpiteitä niin ovat säänneltyjä. Tässä on erittäin suuri ero täytäntöönpanon suhteen jäsenvaltioissa. Tämä aiheuttaa ongelmia rajat ylittävän toiminnan suhteen. Tähän pitäisi keskittyä. Vastaisuudessa meillä ei ole vielä tarjota pysyviä, vielä, vielä tarjota ehdotusta tähän, mutta odotamme, että komissio voisi ensi vuonna tarjota tähän ratkaisuun. Sitten tullaan tähän käänteiseen veronmaksuvelvollisuuteen. Toimintaohjelmassaan komissio mainitsee kahdesti käänteisen veronmaksuvelvollisuuden väliaikainen ensimmäinen, ensiksi tätä haluttiin panna väliaikaisesti petoksen vastaisessa taistelussa ja sitten tämä toinen on tämä ö, mahdollisuus tässä kohdemaan arvonlisäveron regimessä. Me emme vastusta näitä käänteisiä verran maksuvelvollisuuksia, mikäli se vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että käänteinen veronmaksuvelvollisuus, mikäli tämä panna täytäntöön ainoastaan väliaikaisesti tietyissä jäsenvaltioissa, niin tämä tulee tuomaan lisää kustannuksia ja epävarmuutta pk-yrityksille, jotka jouduvat käsittelemään eri asiakkaita eri tavalla – on kustannuksia, jotka koituvat käyttöönotosta ja käyttöön poistumisesta, joten kaikki meidän jäsenet vastustavat tätä väliaikaista käänteistä veromaksuvelvollisuutta joissain jäsenvaltioissa. Tämä tuo lisää hallinnollista taakkaa, oikeudellista epävarmuutta, ja pk on se riski, että mikäli he tekevät virheen, he lähettävät väärän, väärän ALV-numeron perusteella laskuttavat väärin, niin tämä saattaa tuoda lisää hallinnosta taakkaa ja tuoda lisää esteitä sisämarkkina-alueelliseen toimintaan. Tämä saattaa myös luoda lisää porsaanreikiä veropetoksia varten siten, että käytetään vääriä veronumeroita yritysten välisessä kaupassa esimerkiksi. Ja lisäksi tämä väliaikainen järjestelmä saattaa olla esteenä sille, että otetaan käyttöön pysyvä järjestelmä. Näin ollen me emme haluaisi tällaista väliaikaista järjestelmää. Sitten tämä seuraava asia, tämä pysyvä ALV-järjestelmä, niin me tuemme tätä siten, että se perustuu tähän kohdemaahan, kuten parlamentti ja neuvosto ovat sopineet jo aiemmin. Olisi hyvä, että yritysten välistä kauppaa Euroopan unionin sisällä verotetaan samalla tavalla kuin jäsenvaltioiden sisällä, mutta kaiken tärkeintä meille on se, että on helppo pääsy tietoon liittyen muiden maiden arvonlisäverojärjestelmiin siinä vaiheessa, kun harjoitetaan rajat ylittävää toimintaa. siirtyminen kohdemaan periaat- tähän kohdemaan järjestelmän käyttöön, niin yksinkertaista toimintaa, mutta toisaalta olen tämän analyysin kanssa täysin samaa mieltä, koska me näemme, että arvonlisäverojen eroavaisuudet vääristävät sisämarkkina-alueen toimintaa, varsinkin raja-alueella – sähköisessä kaupankäynnissä. Ja mikäli arvonlisäverotaso ollaan muuttamassa, tässä on kiinnitettävä, mikä vaikutus sillä on sisämarkkina-alueen toimintaan. Uusia vääristymiä ei pidä suvaita. Me olemme nähneet näin tiettyjen hyödykkeiden kohdalla jo. Joten periaatteessa me tuomme tätä, mutta on perehdyttävä kyllä tarkasti näihin yksityiskohtiin siten, ei luoda uusia esteitä, uusia vaikeuksia – ja ongelmia pk-yrityksille. Eh, Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi eh, verohallinnon pääjohtaja Tsekin veroviranomaisesta herra Janecek. Olkaa hyvä. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Kiitos ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset herrat, arvon puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että minulla on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun, joka koskee arvonlisäveroa petoksia. On erittäin mukava kertoa, miksi sekin tasavalta pyytää, että se voi ottaa käyttöön tämän yleisen käänteisen veronmaksuvelvollisuuden. Olette tästä varmastikin tietoisia. Arvonlisäveropetokset ovat erittäin tärkeä aihe. Tämä on tärkeä tulonlähde jäsenvaltioille – ja arvonlisäverokuilua ei ole onnistuttu kaventamaan. Joka vuosi menetetään 117 miljardia euroa, noin 15 prosenttia. Arvonlisäverosta jää keräämättä. Tämä on suuri ongelma. Tämä vääristää sisämarkkinaluetta, sen toimintaa. Ja nämä erittäin vakavat petokset, joita kutsutaan karusellipetoksiksi, Tämä on käytännössä katsoen rahanpesua ja on olemassa todisteita siitä, että järjestäytynyt rikollisuus on mukana tässä toiminnassa ja on vaikea kuvitella, että vaikea kuvitella, että näitä käytettäisiin hyvin tarkoituksiin näitä kerättyjä rahoja. Mm, korruptio, terrorismi saattavat olla tässä näiden varojen käyttökohteena. Lyhyen aikavälin ratkaisut ovat nämä perinteiset toimenpiteet, mutta valitettavasti nämä toimenpiteet eivät ole osoittautuneet kovinkaan tehokkaiksi. Nämä lisäävät myös hallinnollista taakkaa niin verohallinnolle kuin pk-yrityksille, ja näillä ei ole riittävää ennaltaehkäisevää vaikutusta. Toisaalta Käänteinen veromaksuvelvollisuus on erittäin tehokas, koska se puuttuu arvonlisävero petoksen ytimeen. Nimittäin se, että voidaan löytää tämä puuttuva elinkeinonharjoittaja. Tämä järjestelmä on luotu siten, että toinen osapuoli voi kaupankäynnissä voi tehdä tässä pyynnön tästä arvonlisäveron alennuksesta ja sitten veroviranomainen voi periä tämän toiselta osapuolelta. Meillä on erittäin paljon kokemusta. Me olemme taistelleet pitkään veropetoksia vastaan. Me olemme pyrkineet ratkaisemaan ja Tsekin tasavallassa me emme ole onnistuneet kovinkaan hyvin. Minä en usko, että tämä aloite toimii arvonlisäveroperiaatteen vastaisesti, kuten joskus esitetään. Joskus nimittäin sanotaan, että käänteinen veromaksuvelvollisuus toimii arvonlisäveron periaatetta vastaan. Tämä ainoastaan muuttaa yhden tekijän tässä kokonaisjärjestelmässä, ja me voi tehdä järjestelmästä vakaamman ja kestävämmän. Tämä on myös verotuksellisesti neutraali. Tässä on korjaavia toimenpiteitä, eikä tätä voi mitenkään väittää arvonlisäveron periaatetta vastaan sotivaksi järjestelmäksi. Eli ei tässä mitään haittaa aiheuteta arvonlisäveron keräämiselle. Se, mitä me olemme Tsekin tasavallassa tehneet tässä arvonlisäveropetoksen vasta, vastaisessa taistelussa, niin me olemme panneet näitä perinteisiä toimenpiteitä suuressa mittakaavassa täytäntöön, niin, mutta me emme ole onnistuneet kurmaan arvonlisäverokuilua umpeen näiden avulla. Nyt käänteinen veronmaksuvelvollisuus on käytössä kaikkiin hyödykkeisiin, joiden, jotka, joiden puitteissa se on mahdollista arvonlisäverodirektiivin puitteissa. Ja karuselipetokset ovat vähentyneet 98 prosenttia volyymissa käänteisen veronmaksuvelvollisuuden hyödykkeiden kohdalla. Ja tämä on siis ollut erittäin tehokasta. Eli me olemme onnistuneet varsin tehokkaasti vähentämään karsillepetoksia. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa sen, että tämä pätee tämä käänteinen veromaksuvelvollisuus, käänteinen veromaksuvelvollisuus tiettyjen hyödykkeiden kohdalla tämä kenties ole paras järjestelmä, sillä nämä hyödykkeet eivät välttämättä ole mitenkään järjellisesti valittuja, vaan tässä halutaan välttää petoksia. Siksi me haluaisimmekin tai vetoaisimmekin siihen, että meillä olisi pilottihanke, jossa olisi käytössä yleinen käänteinen veromaksuvelvollisuus koskien kauppoja, jotka ovat yli 10 000 euron arvoltaan. Se, että on yleinen käänteinen veromaksuvelvollisuus, niin silloin voitaisiin puuttua yksittäisten sektorien toimintaan, jossa karusellipetokset ovat olleet vahvimmin läsnä. Tästä pilotihankkeesta, niin Langen on kysynyt tästä ja onko Tsekin tasavalta valmis aloittamaan tämän pilotihankkeen, niin minä voin sanoa, että me olemme valmiita aloittamaan pilotihankkeen aivan muutamassa kuukaudessa. Meillä on myös tällainen hallittu valvonta liittyen arvonlisäveroon transaktioihin, eli meillä on kaikkien, kaikkia toimijoita koskevat tiedot, joita voimme valvoa näitä arvonlisäverotransaktioita. Meillä on myös sähköinen tulorekisteröintijärjestelmä siten, että me voimme estää näitä tulon tulojen siirtelyitä. Tämä tekee helpommaksi estää tämä tyyppinen, tyyppiset arvonlisäveropetokset. Nämä muutokset osoittavat, että me olemme valmiita toimimaan tämän asian suhteen, eikä meillä ole muita hallinnollisia toimenpiteitä, joita tarvitaan. Tämä koskee ei ainoastaan verohallintoa, vaan myös veronmaksajia käänteinen veronmaksuvelvollisuus voisi myös, yleinen käänteinen veronmaksuvelvollisuus voisi myös osoittaa, kuinka tehokas keino tämä on arvonlisävero petosten vastaisessa taistelussa. Ja mielestäni tämä on vahva argumentti nimenomaan tätä, tämän järjestelmän puolesta. Samaan aikaan minä haluaisin myös todeta, että meidän pyyntö koskien pilotihanketta liittyen yleiseen käänteiseen veronmaksuvelvollisuuteen, niin Tämä on erittäin merkityksellinen meille. Meillä on 500 000 arvonlisäveron maksajaa Tsekin tasavallassa. Monet ovat jo ottaneet käyttöön käänteisen veromaksuvelvollisuuden tietyllä sektorilla siis. Ja mitä tähän volyymiin tulee, niin tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla veropohja käsitti 525 miljardia Tsekin koronaa ja meidän arviomme mukaan tämä tulisi käsittelemään yli 116 000 elinkeinoharjoittajaa. Monet niistä käyttävät jo käänteistä veronmaksuvelvollisuutta uusia elinkeinonharjoittajia, jotta rekisteröittäisiin tähän järjestelmään, niin olisi 53 000. Eli ainoastaan noin 10 prosenttia elinkeinonharjoittajista joutuisivat uusina käyttäjinä rekisteröityvään arvonlisäverojärjestelmään. Lisäksi meillä on lukuja meidän analyyseistä, että tämä, nämä ovat ihan todellisia lukuja. Mitkä olisivat tämän väliaikaisen poikkeuksen hyödyt? Käänteinen veromaksuvelvollisuus auttaisi vähentämään arvonlisäveropetoksia. Se olisi suuri hyöty rehellisille elinkeinonharjoittajille, koska heille olisi helpompaa harjoittaa liiketoimintaa. Heillä olisi myös heidän pitäisi käsitellä vähemmän näitä epäilyttäviä transaktioita. Joskus saattaa nimittäin olla olemassa se pelko, että he joutuvat osaksi karusellipetoksia, mikäli he eivät huomaa poikkeuksia näissä laskutus ketjussa. Tämä on tapa puuttua arvonlisäveropetoksiin. Tämä on tapa kerätä täsmällisiä tietoja ja lisäksi tämä tulisi olemaan merkittävä osa keskustelua, kun rakennetaan tuleva arvonlisäverojärjestelmä ne maat, jotka eivät halua osaksi tätä järjestelyä, niin tämä poikkeus ei vaikuta heihin millään tavalla. Joten jälleen kerran minä haluaisin nostaa esille sen, että Tsekin tasavalta on täysin valmis panemaan täytäntöön yleisen käänteisen veromaksuvelvollisuuden. Tämä on erittäin tärkeä tavoite meille. Me olemme sitä mieltä, että järjestelmän avoimuus olisi paljon paremmalla tasolla. Kiitos. Kiitoksia herra Janecik tästä hyvin käytännönläheisestä lähestymistavasta ja tämän tapaisen äh, äh, puheenvuoron pitää varmaan myös seuraava puhuja, herra Fiedler. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä tätä. Me edustamme täällä Saksan rikospoliisia ja heidän ammattijärjestöään, joten haluaisin nyt siirtyä vähän teknisemmältä tasolta, vähän yleisemmälle tasolle ja me olemme sitä mieltä, että on kyse joistakin periaatteista rikostorjunnan näkökulmasta nämä periaatteet pitäisi ehkä kertoa vielä. Ja tässä on kyse siitä, mistä jo puhuin, kun nimittäin, että vero-oikeuden itsessään on oltava hyvin kestävä ja siksi olemme iloisia tästä keskustelusta käänteisestä verovelvollisuudesta. Tässä on kyse myös valvontatiheydestä paikan päällä ja meidän näkökulmastamme, että tässä ei ole kyse pelkästään tullin äh, tarkastustiheydestä, vaan myös veroviranomaisten tarkastustiheydestä, ja siksipä meidän mielestämme jäsenvaltioissa on aina selvä korrelaatio sen välillä, kuinka paljon henkilökuntaa siellä on ja kuinka menestyksekästä ähm, rikostutkinta on. Siksipä äh, minä äh, kannat minä, nämä edelliset puheenvuorot käsittelevät ennemminkin ennaltaehkäisyä, nyt minä puhun tästä torjunnasta. Ja esimerkinomaisesti haluaisin kertoa Saksan näkökulmasta, se on yksi 28 näkökulmasta ja tässä tärkeää on tiedonvaihto ja yhteistyö ja myöskin se järjest- määritelmä, miten rikoksia torjutaan. Saksassa meillä on, kun meillä on liittovaltion 16 vero viranomaista, mutta jokaisella, jäsen, jokaisella osavaltiolla on vielä oma järjestelmänsä. Notran westfalenissa on kymmenen viranomaista, jotka vastaavat verokysymyksistä. Toisaalla on kyse yksittäistä virkamiehistä ja tämä näkyy sitten myös, koska jotkut osavaltiot pitävät tätä jonkinlaisena kilpailuetuna, jos heillä on vähemmän näitä mm, vähemmän tiheitä tarkastuksia. Sitten meillä on myös liittovaltion tason viranomaisia ja tämä kertoo vain siitä, kuinka paljon yhteistyötarvetta on jo yhden kansallisvaltion sisällä. Valitettavasti nyt, kun on kyse arvonlisäveroketjupetoksista ja karusellipetoksista, niin puhumme eurooppalaisesta rikollisuudesta. Siksi minulla on hyvin käytännönläheinen näkökulma tähän asiaan. Sen haluaisin nostaa esiin. Meidän mielestämme on hyvä asia se, että rikosten tutkinnan pitäisi aina olla yksissä käsissä yhdellä vastuualueella. Ja tässä haluaisin esitellä nordrhein westfalenin äh, hanketta, jossa meillä on äh, vast- verokysymyksistä vastuualueita eri viranomaisilla, mutta hyvä verkosto. Meillä on myös ähm, tällaisia äh, yhteyshenkilöitä yksittäisissä virastoissa ja tällä tavoin pystymme varmistamaan, että tekninen kompetenssi ja tutkintatekninen kompetenssi, jota ei kaikkialla ole, joissain paikoissa esimerkiksi ei ole puhelinvalvontatekniikkaa tai koulutusta siihen. Siksipä meidän on käännyttävä poliisin puoleen. Toisella puolella taas ei ole rikospoliisilla veroteknistä tietoa ja nämä pitää yhdistää. Tämän haluaisin nyt nostaa Euroopan tasolle ja siksipä kerroin teille hiukan tarkemmin Saksan tilanteesta, koska mm, me haluaisimme kommentoida tätä tilannetta ja olemme sitä mieltä, että suurin ongelma on Eh, yhteistyössä jäsenvaltioiden sisällä, mutta erityisesti Euroopan unionin sisällä. Meillä on yksittäisiä suur hankkeita arvonlisäveropetoksia vastaan, mutta näissä tapauksissa on yksittäisiä rikollisryhmiä, jotka ovat olleet jo 23 vuotta toiminnassa, intialais-pakistanilaisia rikollisryhmiä, jotka ovat miljardi eh, haittoja jo aiheuttaneet ja näitä ryhmiä on katsottava kansainvälisesti. Siksi meillä on näitä suuria aukkoja verotuloissa ja myös tältä pohjalta on torjunta järjestettävä. Vaikuttaa siltä, että näitä, nämä rahat saattaisivat mahdollisesti myös päätyä terrorismin rahoitukseen, sanon tämän näin näin, koska varmaa se ei ole, mutta viitteitä siitä on. Ja yksi ratkaisumalli olisi tämä käänteinen verovelvollisuus. Me kannatamme tätä kuitenkin niin, että se pitäisi olla EUn laajuinen ja kattava, eikä vain väliaikainen yksinkertaisesti siitä syystä, että nämä ammattimaiset rikollisuus tietenkin jatkuvasti etsivät erilaisia porsaanreikiä ja eh, sitten eh, esimerkiksi eh, Tsekissä nämä rikolliset eivät enää ole aktiivisia, mutta ovat aktiivisia niissä maissa, jotka eivät tätä mallia ole valinneet. Oletamme, että tällaista siirtymistä sitten tulee tapahtumaan. Minulle erityisen tärkeää on tämä toimielimellinen yhteistyö, joka johtaa sitten siihen, että mm, tähän mennessä menestys riippuu hyvin paljon mm, siitä ihan sattumasta, ketkä hyvät viranomaiset ovat ryhtyneet jotain asiaa tutkimaan. Eh, jos Euroopan tasolla sitten sanomme, että kaiken pitäisi olla yksissä käsissä, niin täytyy kysyä, että kenellen käsissä tämä toimivaltuus tällä hetkellä on. Mikä järjestö, mikä henkilö on nyt vastuussa eh, siitä, että onnistutaan tai epäonnistutaan arvonlisäveropetosten torjunnassa. Ja kun eh, Olemme katsoneet myös muun rikollisuuden torjuntaa, olemme mm, tulleet siihen tuleksen, tässä ei ole kyse kansallisesta rikollisuudesta, vaan Euroopan laajuisesta rikollisuudesta, ja siksipä ratkaisukin voi olla ainoastaan eurooppalainen äh, rikostutkinta, ja siksipä me kannatamme äh, selvästi sitä, että pitäisi vahvistaa erityisesti Europolin toimivaltuuksia ja mahdollisuuksia. Europolhan, Europolillahan on eh, tällaista analyysi mahdollisuuksia, mutta se valittaa, ettei se saa eh, tarpeeksi tietoja jäsenvaltioilta, ja tämä johtaa siihen, että Euroopan, työs, Euroopan työskentelyn pohja on eh, ikään kuin heikko. Saksassa meillä on ollut pitkään se ongelma, että verosalaisuus on tulkittu sillä tavoin, että tietoja ei ole vaihdettu. Myös muista jäsenvaltioissa on ongelmia, kun Europolin pitäisi analysoida tietoja, mutta tietoja ei ole. Ja te näette tästä, että tämä dilemma vaikuttaa tutulta. Se on juuri se sama ongelma, joka meillä on ollut terrorismin torjunnassa. Se koskee myös kansainvälisiä rikollisjoukkojen tutkintaa. Tässä nyt Europol ja ministerineuvoston on toimittava intensiivisemmin ja ministerineuvoston on asettauduttava Europolin taakse. Europolin operatiivisia toimivaltuuksia on laajennettava ja vahvistettava voimakkaasti tätä eurooppalaisen syyttäjälaitoksen ehdotusta. Meidän mielestämme tämä asia on nostettava Euroopan tasolla. Olemme sitä mieltä, että tämä heikennetty versio ei tule olemaan hyödyllinen tulevaisuuden kannalta. Ja meidän tulisi nyt käsitellä eurooppalaista rikosoikeutta, eurooppalaista rikosprosessioikeutta, näitä sitä asioista olisi keskusteltava. Ja eh, tässä asiakirjassa on vielä lisäkommentteja, jotka menevät pidemmälle. Ja eh, meillä on ollut eh, aikaisemmin mukana suuria rahoituslaitoksia, eli meillä pitäisi olla tällainen yritysrikosoikeus. Kaikilla jäsenvaltioilla ei sellaista ole, esimerkiksi saksalaista ole. Yritykset kuten Deutsche Bank, joka on tällä hetkellä otsikoissa, menettelyhän on vielä Äh, käynnissä äh, Frankfurtissa eivät joudu pelkäämään tällaista yritysrikosoikeutta. Ja sitten ihan lopuksi halusin vielä sanoa, että tämä äh, rikostutkijoiden yhteistyö, se pitäisi sisältää myös jatkokoulutusta. Sitä valitettavasti puuttuu vielä Euroopassa. Sydämestä kiitokset. 10 minuuttia yksi sekunti. Kiitoksia herra Fiedler myös siitä, että piditte kiinni tästä aikataulusta. Ennen kuin menemme varjoesittelyyn, haluaisin vielä komissiolle antaa puheenvuoron. Ja juuri kuulin, että itse asiassa eh, tämä yksikön päällikkö on nopeasti eh, lyhyellä aikavälillä sairastunut vakavasti. Nyt toivotamme hänelle pikaista paranemista. Nyt en tiedä, kuka teistä puhuu. Katson tuonne komission suuntaan ja olisin kiitollinen, jos eh, antaisitte meille kokonaiskatsauksen komission näkemyksestä tähän asiaan. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi herra Bonin puolesta. Hän todellakin on sairastunut vakavasti Olentaskille ja korvaan häntä tänään. Muutama kommentti alussa arvonlisävero toimintasuunnitelmasta ja aloitteista, joihin, me aio, joihin aiomme ryhtyä petoksen vasta petoksia vastaan. Ihan yksi ensimmäinen asia on, että meidän kannalta katsottuna taso jolla verovilppi on lisääntynyt alvin kohdalla, on todella niin korkea että sitä voida mitenkään hyväksyä. Voimme arvioida, että 50 miljardia euroa menetetään räätylisissä toimissa. Tämä pääsessä karusellipetoksia ja tämän takia me korostamme selkeästi toimintasuunnitelmassamme sitä, että yhtenäinen arvonlisä veroalue, joka lopettaa tämän väliaikaisen järjestelmän, joka tällä hetkellä on vallalla nyt tarvitaan siis tällainen yhtenäinen toiminta-alue. Me olemme tutkineet kahta vaihtoehtoa. Ajatellen pysyvää alvijärjestelmää halutaan poistaa ra- poikkeukset rajatyttävästä toiminnasta yhteisön sisällä. Ja toinen vaihtoehto, jota olemme tutkineet, on yleistää käänteinen verovelvollisuusjärjestelmä. Yksi vaihtoehto verotetaan koko ketjua, toinen vaihtoehto kes- keskeytetään Veronkeru ennen kuin vasta ajan kohdalla. Me olemme keskustelleet tästä komissiossa ja tuloksena oli, että paras vaihtoehto on verottaa transaktioita eikä keskeyttää alvketjua. Monia perusteluita esitettiin tämän asian puolesta. Tämä liittyy myös hallinnollisiin taakkoihin ja haluaisin toistaa, mitä Euroopan PK-alan edustaja tässä salissa totesi aikanaan, siis totesi, kun yleistetty käänteinen verotaakka lisää hallinnosta taakkaa. Toinen argumentti liittyy myös myös täällä kuultuihin asioihin, nimittäin siihen seikkaan, että yleinen verovelvollisuuden, käänteinen verovelvollisuus voisi aiheuttaa, että veroriskiä siirretään vähittäistasolle tai jäsenvaltioihin. Kuitenkin komissio on täysin tietoinen siitä, että nyt on kiireistä ryhtyä toimeen, koska pysyvä vaatijärjestelmä sitä ei saada aikaan yhdessä päivässä. Me haluamme tehdä ehdotuksia asiasta ensi vuonna ennen 2017 vuoden loppua täytäntöönpanoon menee kuitenkin jonkin verran aikaa ja siksi nyt tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä. Näistä toimenpiteistä, jotka ovat osoittaneet tehonsa joissakin jäsenvaltioissa, ovat niin sanottuja perinteisiä toimintatapoja, mutta tämän lisäksi komissio on sitoutunut kesäkuun ECOFIN kokouksessa siihen, että esittää lainsäädäntöehdotuksen, jossa sallitaan yksittäisten jäsenvaltioiden poiketa yhteisestä järjestelmästä niin, että sovellettaisiin yleistä käänteistä verovelvollisuutta tietyin kynnyksin kotimaassa ja säilytetään samalla sisämarkkinoiden tilanne. Tämä ehdotus tulee, tullaan antamaan komissiosta ennen tämän vuoden loppua. Ehkä muutama lyhyt kommentti kahdesta lisäkysymyksestä, jotka tulivat esiin eri puheenvuoroissa. Tarvitaan myös muita aloitteita, jotta voidaan toimia vilpeä vastaan. Kyse ei ole vain AV-järjestelmän muuttamista, vaan oheistoimia myös tarvitaan. Olemme ilmoittaneet toimintasuunnitelmassa, jossa käsitellään arvonlisäveroa, että me tulemme tekemään ehdotuksia siitä, että parannetaan yhteistyötä veroviranomaisten välillä ja tulli ja lainvalvontatahojen välillä ja parannetaan verohallintokapasiteettia. Olemme tehneet myös ehdotuksen uudistaa alviin liittyvää hallinnollista yhteistyöjärjestelyä mukaan lukien Eurofiskin toiminta ja Tällaisen ehdotuksen tulemme tekemään siis ennen ensi vuoden loppua. Sitten viimeinen kommenttini liittyy erityiseen alueeseen, joilla petoksia on huolestuttava määrä, koska tämä on tällaisesta hyvin toimista sektorista, nimittäin sähköisessä kaupassa tapahtuvat petokset. Jotkut puhujat käsittelevätkin tätä aihetta. Me aiomme tehdä ehdotuksemme ennen tämän vuoden loppua asiasta, jotta jotta voidaan laajentaa tätä mini one-stop shop järjestelmää EU-ssa, mutta se myös sen ulkopuolelle. Ja poistaa nämä helpotukset matalahintaisten tuontituotteiden kohdalla tämä koskee myös jotakin mikroyrityksiä ja haluamme helpottaa eurooppalaisten pienten yritysten toimintaa. Tämän paketin tarkoituksena on sekä yksinkertaistaa taakkaa yritysten kohdalla, mutta myös toimia petoksia vastaan. Haluaisin vielä esittää yhden luvun. Sähköisen kaupan alueella alv-menetykset arvioidaan viiteen miljardiin euroon vuodessa ja on arvioitu, että päästään seitsemään miljardiin vuonna 2020 2021. Herzlichen, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset myöskin siitä, että äh, tulitte niin lyhyellä varoitusajalla tänne. Nyt annan heti puheenvuoron varjoesittelijälle ESND-varjoesittelijän puolesta edustaja Beres. Äh, merci beaucoup. Je dois d'abord äh, excuser. Kiitos paljon. Puhun täällä kollega Bortonin puolesta, joka on esitteen esittelijä. Haluan kiittää että Toisaalta en tiedä, ollaanko tässä varsinaisesti nyt kuultu asiantuntijoita vai pikemminkin lobareita. No, riippuu tietysti puheenvuorosta, mutta erittäin paljon asioita nostettiin esille. On tärkeää, että Joihinkin asioihin palataan vielä. En tiedä, onko tämä oma tilitysjärjestelmä tehokkaampi kuin olemassa oleva järjestelmä. Tämä viimeinen, se, että viimeinen toimija tässä ketjussa vastaisi tästä, niin vaikuttaa melko erikoiselta tavalta taistella tätä arvonlisäveropetoksen vastaan. On tärkeää toimintaa, mutta on tärkeää toimintaa nimenomaan arvonlisäverojen vastaisessa taistelu, petossa vastaisessa taistelussa. On tärkeää, että tämä että arvonlisävero kerätään kaikilla eri asteilla, kaikilla eri toiminnan tasoilla – mutta ei ole mitään taetta sen puolesta, että todellakin voidaan tehokkaasti kerätä näitä arvonlisäveroja. Komission ehdotus näistä Trusted Deals-sopimuksista, niin auttaisiko tämä taistelemaan tehokkaammin arvonlisäveroa petoksen vastarajat ylittävällä tasolla, ja eikö olisi hyvä, että vero kerättäisiin asteittain, eikä tämä olisi tehokas keino. Kolmas kysymys, mikäli sallitte arvon puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys. Ensinnäkin haluaisin kysyä siis tästä, ollaanko listasta, onko tässä tämä alennettu lista, alennettujen arvonlisäverojen regimien lista, jota päivitetään tarpeen mukaan, olisi, että puhutaan näistä poikkeuksista, joissa on siis tämä alennettu arvonlisäverotaso. Komissio nosti esille asian, joka mielestäni erittäin tärkeä. Mikäli halutaan tehokkaasti taistella arvonlisäveropetoksia vastaan, on tärkeää, että syyttäjien toimivaltaa lisätään – Toivon, että esittelijämme tukee tätä ehdotusta. Juuri valiokunta tulee ehdottamaan tätä meille varmaankin, mutta olisin halunnut kuulla myös asiantuntijan näkemystä tähän asian liittyen. Minulla on kysymys komissiolle vielä erästä aiheesta. Tämä liittyy tietyn tyyppiseen petostyyppiin, johon huomioni on kiinnitetty. Minä olen kirjoittanut äh, Vestagerille ja Moskovisille komission jäsenille tästä aiheesta. Kyse koskee arvonlisäveropetoksia porsaan kasvateen hyödyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammatti toiminta harjoittaa siten, että porsaan kasvattajat eivät ylitä tätä arvonlisäveroa rajaa sitä, että eivät joudu sitä maksamaan. Kiitoksia edustaja Beresisten esiarasta herra Lukke. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin, niin puhun Saksaa, haluaisin kysymyksissäni keskittyä tähän käänteisen verovelvollisuuden järjestelmään. Komissio on sanonut ja muistaakseni ensimmäinen panelisti sanoi, että tällainen järjestelmä äh, luisi äh, ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Minä en yksinkertaisesti ymmärrä, miksi tämä loisi enemmän hallinnollista taakkaa kuin tämä nykyinen järjestelmä, joka meillä on. Äh, mielestäni aivan selvää on kuitenkin se, että tämä aiheuttaa vähemmän hallinnollista taakkaa tämän tuotantoketjun aikana ja se pitäisi ottaa huomioon, kun tätä ehdotusta tutkitaan. Lisäksi Jere Janecek sanoi, että nyt on myös käytännön kokemusta siitä, että tämä käänteinen verovelvollisuus aiheuttaa vähemmän petoksia kuin tämä nykyinen menetelmä. Herra Janecek, pystyttekö antamaan mitään lukuja tästä, jos on niin, että syntyy vähemmän äh, arvonlisäveropetoksia Tsekissä, niin silloinhan myös äh, verotulot ovat kasvaneet. Onko teillä jotain lukuja siitä, kuinka paljon näitä petoksia on pystytty vähentämään äh, käänteisen verovelvollisuuden kautta? Lisäksi olisin halunnut kysyä, tai ehkä minä haluaisin alustukseksi voinut sanoa, että ymmärrän tietenkin täysin sen kommentin, joka liittyy siihen, että jos tällainen menettely otettaisiin vain väliaikaisesti käyttöön, niin se aiheuttaisi epävarmuutta ja varmasti olisi haitallista taloudelliselle toiminnalle ja ennakoitavuudelle, jos se koskisi vain joitakin aloja tai olisi vain väliaikaista. Se olisi vaikeaa ja epävarmaa, sitä en tukisi, mutta tällainen yleinen käänteinen verovelvollisuus, tällainen ehdotus on tehty ja silloin pitäisi kysyä, ovatko jäsenvaltiot kaikki valmiita siihen. Jos ne eivät ole kaikki siihen, kuten oletettavaa on, niin sitten seuraava kysymys kuuluu, eikö olisi mahdollista ottaa käyttöön käänteinen verovelvollisuus joissain jäsenvaltioissa, ja se olisi sitten yksittäisten verohallintojen suvereeni päätös ja toisissa jäsenvaltioissa näin ei olisi. Eli kysymykseni tässä on kaikille panelisteille, syntyykö siitä todellakin ongelma, jos jotkut jäsenvaltiot ottaisivat käänteisen verovelvollisuuden käyttöön ja toiset taas käyttäisivät perinteistä menetelmää. Minulla on sellainen tunne, että niin kauan kun on tämä määrävaltioperiaate, valtioperiaate, joka on olemassa rajat ylittävässä toiminnassa, niin silloin ei pitäisi syntyä mitään ongelmaa. Jos näin on, niin voisitteko ehkä selittää minulle, millainen ongelma siitä syntyy? Kiitoksia. Petri Seuraavaksi Petri Jäsi. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kuulla vasta vastauksia herra Lyken kysymyksiin, erityisesti koskien hallinnosta taakkaa. Voisivatko puhujat olla hiukan tarkempia siitä, minkälaista hallinnosta taakasta olisi kyse ja olisiko se todellinen taakka käytännössä ja olisiko se edes mitenkään suhteeton ajatellen tavoitetta. Sitten edelleen voisitteko tarkemmin kertoa mahdollisista juridisista epävarmuustekijöistä. Tilintarkastustuomioistuin ymmärtääkseni totesi, että järjestelmä on hyvä. Ainoa ongelma on täytäntöönpanossa ja sen, siihen liittyvissä heikkouksia, erityisesti, erityisesti kuudessa jäsenvaltiossa. Kun puhutaan petosten määrästä, niin silloin kyllä pelkään, että myös että järjestelmässä olisi puutteita, koska näitä petoksia on. Voisitteko kertoa, miten karusel, karusellipetoksia voidaan käsitellä ja samoin tämä missing trader-petoksia muulla tavalla kuin käänteisen verovelvollisuuden kautta? Ehkä voitaisiin paremmin vaihtaa tietystä tähän aina tarvitaan, mutta niin kuin saimme kuulla, petoksen tekijät toimivat nopeasti, joustavasti, siirtyvät sektorilta toiselle myös hyvin nopeasti, joten pelkäänpä, että ei ole mitään muuta välintä tarttua asiaan, mutta jos teillä on jotakin ehdotuksia mielelläni niin kuulisin. Ja uskon, että ellemme sitten jatka tätä pilottihanketta käänteisestä verovelvollisuudesta, niin jos me näin tee, niin tässä sitten vaan kierrämme kehää muussa tapauksessa. Kiitoksia. Seuraavaksi listalla ovat Musi Kue, Rova Vermejo Vihreistä, Rova äh, Scott Kaato ja FDDstä ja Ratsanni. En näe ketään heistä täällä salissa. Kysynpä näiltä puolueilta. Onko täällä ketään muuta, joka puhuisi äh, heidän puolestaan? Ei ole. Sitten ENFstä Rova Kappel. Mm, kiitoksia, sehän meni nyt nopeasti. Haluaisin kiittää näitä herroja heidän puheenvuoroistaan, koska se mitä te meille tänään sanoitte auttoi meitä mietintöä varten, se meille konkreettisia aspekteja, koska jotkut kysymykset nyt kristallisoituvat, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin tämä puuttuva tai ähm, huono tiedonvaihto. Sekä tilintarkastustuomioistuin Olaf että Europol eivät saa äh, tarpeeksi äh, tietoja jäsenvaltioissa. Tässä on kyse IT-ongelmista, ohjelmisto-ongelmista. ongelmista ohjelmisto ongelmista Myöskin rikospoliisin edustaja sanoi, että tämä on suuri ongelma, ettei tiedonvaihtoa ole ja siksi on mielestäni tarpeen seurata sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi ja se, mistä olemme täällä valiokunnassa jo puhuneet eh, mietintöluonnoksen yhteydessä, että meillä pitäisi olla tällainen nettisovellus arvonlisäveron laskemiseen. Se, mikä minua eh, vaikutti kovasti, oli eh, tämä suuri luku Äh, Tsekin kohdalla, Tsekin tasavallan kohdalla äh, Tsek pusi 98 prosentissa. Tämä minua ei olisinkaan yllättä. Äh, Kofinissa tästä puhuttiin ja ministerit tulivat siihen tulokseen, että jäsenvaltiot voivat välittää sen välillä, että käyttävätkö ne ähm, kattavasti tätä käänteistä verovolvisuutta. 98 prosenttia on hyvin Äh, suuri saavutus. Minä olin aluksi skeptinen, erityisesti kun on kyse pk-yrityksistä, mutta jos äh, äh, menestys on ollut näin suurta, 98 prosenttia, niin kyllä silloin käänteisellä verovelvollisuudella pitäisi antaa mahdollisuus. Ja sitten tämä, mistä puhuttiin, että rikostutkinta yhdessä kädessä ja yhteistyö jäsenvaltioissa te mainitsitte Nordrhein-Westfalenin mallin, ehkä sitäkin pitäisi tarkastella vähän enemmän. Ehkä voisimme tarkastella sitä tätä mietintöä varten, eh, tehdä ehdotus eh, tällaista intensiivisemmästä ja toimielimellisestä yhteistyöstä, joka perustuu konkreettiseen esimerkkiin. Alvepetokset ovat valtaisa ongelma. Jäsenvaltiolle olemme kuulleet erilaisia lukuja 50 miljardia per vuosi, jopa 170 miljardia per vuosi. Jäsenvaltioita ja myös Euroopan unionin pitäisi kiinnostua kovasti se, että äh, nämä rikokset saataisiin torjuttua ja käänteinen verovelvollisuus voi olla hyvä väline olemassa olevien välineiden lisäksi joita varten tarvitaan todellakin tätä parempaa tiedonvaihtoa. Nyt olisi aika ryhtyä toimimaan. Kuudes arvonlisäverodirektiivi oli vain väliaikainen. Nyt on aika saada aikaan parannusta. Kiitoksia Rova Kapel. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä. Menettelyssä ilman puhujalistaa. Sitten annan puheenvuoron minuutiksi herra Delanolle. Monsieur le Président, je souhaitais aborder... Kiitos puheenjohtaja. Olisin halunnut puhua arvonlisäverosta ja hevosista. Hevosliiketoiminta on tärkeä osa maaseudun talouden toimintaa. Euroopan unionin tuomioistuin on hidastanut hevosteollisuuden toimintaa, sillä tähän toimintaan on langetettu korotettu arvonlisävero. Tämä korotettu arvonlisävero hankaloittaa järjehevostoimijoiden liiketoiminnan harjoittamista. Tämä eurooppalainen arvonlisäverojärjestelmä mahdollistaa sen, että minä muistuttaisin, että olisi tärkeää, että selvennetään myös näiden hevosteollisuuden arvonlisäverojärjestelyjä, jotta heidän toiminta helpottuisi. Dank, Herr Niedermayer. Paljon kiitoksia, herra Niedermayer. Kiitoksia, yritän puhua nopeasti tässä tarkastelemme, etsimme Euroopasta ratkaisua, koska sisämarkkinoiden toiminta on yksi tärkeimpiä eh, etuja. EU olen täysin samaa mieltä puhujien kanssa. Pitäisi keskittyä siihen, että voimme paremmin arvioida veromenetyksiä, koska jos me tätä mittaa, emme tiedä kuinka paljon edistytään ja uskon, että tämä tässä on ongelmana ja korostimme tätä myös omissa asiakirjoissamme mitä tulee petoksen vastainen toiminta, olen samaa mieltä, että on vain kaksi vaihtoehtoa. Yhteenäinen alue, johon liittyy se etu, että se on varsin lähellä valuuttajärjestelmää. Siellä käytetään tällaisia samantyyppisiä järjestelmiä ja tässä ratkaisi yllättävän ongelman, koska suurin osa karuselli petoksesta sisältää verottomien tavaroiden kulkemisen rajojen yli. En oikein ymmärrä, miten tämä käänteinen verovelvollisuusongelma ratkaisaa. ellei se sen toteuteta koko EU-ssa ja koskien kaikkia tavaraa, tavarantoimitusta. Muuten ehkä vain keskeytetään alvin keru, ja tämä tarkoittaa uusia petoksia äh, ketjussa ja myös josta kaikki täytäntöön pannaan vain tietyllä tasolla, niin silloin tämä luo lisäkustannuksia, koska veronkeruussa tämä lisäkustannuksia. Meidän pitäisi valita yksi vaihtoehto ja toimia nopeasti eikä tehdä mitään kokeiluta tällä, tässä odotellessa. Kiitoksia edustaja Gill. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paneelisteille myös. Minä halusin sen asian, että tilintarkastustuomioistuimesta vierailti viidessä jäsenvaltiossa Saksassa, Italiassa, Unkarissa, Latviassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja siellä huomattiin, että suurimmassa osassa näitä ei ole ristiintarkastuksia tulli- ja verotietojen välillä ja oli ongelmia tietojen tarkkuuden suhteen ja aikojen suhteen ja myöskin on hyvin paljon toimivaltuuksien päällekkäisyyksiä. Meillä on yksi esimerkki. Tarkastustuomioistuimen raportti sanoo, että jäsenvaltio lähetti viestin väärästä arvonlisäveron numerosta kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Miten tätä asiaa voidaan sitten korjata, jos näin on? Ja Europol ja Olaf eivät voi saada tietoa jäsenvaltioita Ähm, petosten torjuntaverkostosta tai arvonlisäverotietojen vaihdosta, joten voisitteko kertoa meille, mitä parannuksia, jos ylipäätänsä on ollut parannuksia äh, tiedonvaihdossa veron viranomaisten välillä, on ollut tämän vuoden maaliskuusta lähtien ja vuonna 2011 äh, toivottiin 42 artiklan muutosta tulli menettelyssä, jossa sanotaan, että arvonlisävero on kannettava ensimmäisessä tuontimaassa. Kuitenkaan mitään ei ole tehty, koska menetämme 60 miljardiin arvonlisäverotuloina joka vuosi EU-ssa, niin mihin toimenpiteisiin jotain ryhtyä tätä artiklaa voitaisiin muuttaa? Kiitoksia. Näiden puheenvuorojen jälkeen palaan asiantuntijoihimme viisi minuuttia tekstiä jokaisella samassa järjestyksessä. Ensin herra Karakatsanis. Okei, okay. uh, thank you, thank you. Kiitoksia kiinnostavista kysymyksistä. Ensinnä puheenjohtaja kysyi kaksi kysymystä ihan alussa. Mitä pidämme kaikkein kiireellisempinä toimina, joihin pitäisi ryhtyä? Tämä liittyy tähän viimeiseen kohtaan, joka äsken otettiin esille. Ja myös, kuinka aiomme parantaa petosten vastaista toimintaa. Kiinnitän kiinnittämään tähän huomiota. sen tässä alussa jotakin, mitä kerron aikaisemmin luvuista. Muistatteko, te kuulitte täällä yhdeltä paneelistilta tämän lainauksen äh, verosääntöjen noudattamisen vaiheesta. Haluaisin toistaa, mitä raportissa sanomme tästä viete gapista. Osa tämä koske, koskee sekä kotimaan että rajat ylittävää petoksia, mutta tähän liittyy muitakin tulomenetyksiä, myös äh, muuta veronkiertoa suvaitaan tällaisia veroviipeitä vaikka yrityksessä sitten on vaikea arvioida tätä harmaan talouden tilanteessa. Olen kuullut, että tästä puhutaan ihan jatkuvasti. Meidän pitää tietää, kuinka voimme mitata arvonlisäveropetoksia. Sitten kuulemme 60 miljardin summasta, niin ehkä, mutta olisi hyvä, jos on... Meillä on kyllä konkreettisia ehdotuksia, joista nä- näkee, että tutkimus, jonka komi- tutkimus, jota komissio käytti, nämä eivät ole uskottavia arvioita. Selittäisin kyllä mielelläni miksi, mutta vaikka kävisikin jäsenvaltiotasolla, olemme nähneet, minkälaisiin toimiin ne ovat ryhtyneet, mutta silti se on paljon vähemmän kuin mistä puhutaan tutkimuksessa. Ovatko nämä siis luotettavia lukuja? Meidän pitäisi alkaa mittaaminen, mit, alkaa mitata paljon luotettavammalla tavalla ja sitten kaikkein kiireellisemmät toimet tämänhetkisessä järjestelmässä huomasimme, että kokonaisjärjestelmä on kyllä terveellä pohjalla periaatteessa. On välineitä, joilla toimitaan petoksia vastaan. Rajoitettavasta toiminnasta tätä pitää vain täytäntöön panna paremmin. Miten me esitämme joitakin keinoja mukaan lukien tietojen vaihto tulli- ja veroviranomaisten välillä. Komissio ei ole tähän tarttunut kuitenkaan ja haluaisimme, että tämä suositus ottaisiin huomioon. Suurin osa kuitenkin suosituksista on mennyt läpi komissiossa. Vielä yksi pieni seikka. Ensimmäinen kohta käänteisestä verovelvollisuudesta. Minun täytyy nyt pitää kiinni siitä, mitä sanomme erityiskertomuksessamme ja luen kohdasta 27 ja 28 emme ole tässä samaa mieltä siitä, mitä sekin edustaja sanoi. Me toteamme, että tämä on hyödyllinen väline toimia vilpeä vastaan. Meidän kantamme on, että käänteinen velvollisuus on hyvä väline taistella petoksia vastaan silloin, kun sitä sovelletaan johdonmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa tietyillä riskialtteilla sektoreilla. Tsekin tasavalta, tutkimuksen jonka laadimme, Tsekin tasavalta on ainoa jäsenvaltio, jolta, joka puoltaa yleistä, yleistettyä käänteistä verovelvollisuutta. Mikä tässä on ongelma, niin kuin komissiokin sanoi, se siirtää petoksen mm, loppuvaiheeseen vähittäiskaupassa. Tästä puhutaan meidän kertomuksessamme myös meistä. Tämä ei olisi tehokas keino toimia petoksia vastaan, koska silloin veronkiertoriskin olisi korkeampi vähittäis, vähittäiskaupalla. Sama vähän niin kuin myyntivero, se voisi olla uusi hyvä järjestelmä. Jos teidän pitää pohtia näitä vaihtoehtoja, tämä oli vain meidän lausuntomme. Sitten veron, äh, petosten määrästä haluaisin toistaa, mitä jo sanoimme. Järjestelmä on siis eheä, on välineitä käytössä, on hyviä esimerkkejä olemassa. Se ongelmat, joista joista on puhuttu, ne eivät ole voittamattomia. Kaksi jäsenvaltiota on ryhtynyt erityisiin toimiin ja pystyvät dramaattisesti parantamaan veronkeruuta ja välttämään petoksia arvonlisäveron yhteydessä ja komissio voisi edistää hyviä käytäntöjä ja parantaa tiedonvaihtojärjestelmää, vaikka, vaikka se tietysti on jo olemassa. Sitten herra Kaapelille, me emme sanoneet, että me pysty saamaan tiedostoja käsimme Meillä ei ole ongelmia tässä mielessä, mutta sanoimme kyllä tiettyjä asioita Europolista ja Olafista. Tämä heijastelee pitkälti sitä, mitä yksi panelisti sanoi näistä Europolista, ja olemme tyytyväisiä, että komissio on jo ryhtynyt käsittelemään näitä ongelmia. Tässä taisi olla kaikki, minkä halusin tässä yhteydessä kertoa. Paljon kiitoksia, herra Hymer. Kiitos. Keskityn kahteen asiaan. Ensinnäkin tämän käänteinen veromaksuvelvollisuus. Suurin ongelma pk-yritysten, pk-yrityksillä koskien käänteistä veromaksuvelvollisuutta on se, että yhdessäkään jäsenvaltiossa veroviranomaiset eivät anna pk-yrityksille mahdollisuutta luottaa arvonlisäveronumeron, jonka asiakas toimittaa. Mikäli tätä asiakasta ei ole olemassa, mikäli numero on väärä, mikäli kuluttaja antaa vaikkapa yrityksen arvonlisäveronumeron ja mikäli lähetetään lähetys ilman, että laskutetaan arvonlisäveroa, niin tämä saatetaan laskuttaa jälkikäteen. Tämä on suurin huoli, joka pk yrityksellä on. Ja niin kauan kuin PK-yritykset eivät saa luotettavaa täsmällistä tietoa, niin se on PK-yrityksille liian riskialtista. Toinen asia, tämä taakka. Luke täällä sanoikin, että mikäli tämä on väliaikainen, joitain sektoreita koskeva tämä käänteinen veronmaksu, velvollisuus, niin on päätettävä, onko kaupankäynti yritysten välillä vai yritykseltä asiakkaalle. Ja on yrityksen on osattava tietää, päteekö käänteinen veronmaksuvelvollisuus vai ei. Tämä vaatii paljon työtä, ja mikäli tämä työ tapahtuu ainoastaan kolme vuotta, niin sitten tämä työ on tehtävä uudestaan sitten, kun tämä päättyy, tämä väliaikainen käänteinen veronmaksuvelvollisuus. Olisi hyvä, että tämä otetaan yleisesti käyttöön jäsenvaltioissa, mutta sitten tulee tämä ongelma, jonka komissio ja teidän tarkastustuomioistuimen kollega nosti esiin, eli kaikki riskit ovat tässä viimeisessä vaiheessa. Komissio on oikeassa, kun se sanoo, että on parempi, että on yksi ALV-alue kuin se, että on epäselvä käänteinen viranomaisvelvollisuus. Mikäli tämä kohdemaa periaate otetaan käyttöön siten, että on enemmän liikkumavaraa jäsenvaltioilla, niin tässä on jälleen kerran se, että jotkut jäsenvaltiot houkuttelevat kuluttajia ulkomailta alemmalla arvonlisäverotasolla. Saksalaiset menisivät Luxemburgiin ostamaan hyödykkeitä, koska arvonlisävero on alempi. Ei ole mahdollista sanoa, etteikö se vaikuta sisämarkkina-alueen toimintaan, mikäli jäsenvaltiot saavat päättää, mikä vero pätee. Ja varsinkin kun tehdään näitä poikkeuksia tai lasketaan kilpailumielessä arvonlisäveroa. Kiitos. Paljon kiitoksia, Eero Janicek. Já bych tady v úvodu asi rád reagoval na, na kolegu panelistu, pana eh, Karakanise, eh, kvůli tomu, jak tady... Vastaan ensimmäisen asia, mitä Persani sanoi, hän sanoi, että ainoastaan Tsekin tasavalta tuki käänteistä veronmaksuvelvollisuutta. Minun ymmärtääkseni kymmenen jäsenvaltiota tukee meitä tässä asiassa selkeästi ja viisi on myös hakenut tätä käänteistä veronmaksuvelvollisuutta, joten en voi olla tämän lausunnon kanssa samaa mieltä. Täällä sanottiin, että järjestelmä ei tule toimimaan, koska petos työnnetään toiseen maahan. No, tämä osoittaisi, että järjestelmä toimii. Mikäli tämä aiheuttaa tämän seurauksen, niin tämä se tarkoittaa sitä, että käänteinen velvollisuus toimii. Tämä tarkoittaa sitä, että petos siirtyy muualle kohti tämän ketjun loppua, kohti tätä viimeistä myyntikohdetta, niin sitten minä voisin sanoa, että tämän tyyppinen petos toimitusketjun lopussa on paljon helpompi ratkaista kuin se, että tämä petos tapahtuu tässä toimitusketjun puolivälissä. Kuvitelkaapa, että 12, 10 miljoonilla ostaa tarvikkeita rajat ylittävästi ja ihminen, joka ei ole koskaan poistunut maasta, mutta on yrityksen rekisteröity omistaja virtuaalisessa osoitteessa siten, ettei tähän henkilön koskaan pääse käsiksi, niin tämä ihminen voi varastaa nämä rahat erittäin nopeasti. Mutta mikäli haluaa tässä toimitusketjun loppuvaiheessa vielä läpi tämän tyyppisen toimenpiteen, niin on ongelmia, koska palvelut tai hyödykkeet on laitettava markkinoille ja on vaikea kuvitella, että kuluttaja ostaisi palveluita tai hyödykkeitä epäilyttävältä yritykseltä. No, en minä halunnut taistella tätä keskitettyä asiointipistettä vastaan. Mielestäni tätä voisi kyllä tutkia, mutta minä en ole oikein vielä ymmärtänyt, miten tämä toimisi Euroopassa – mitä tulee käänteiseen veronmaksuvelvollisuuteen, niin minä voin kyllä kuvitella, miten tämä toimisi Euroopassa. Tämä toimisi välittömästi Tsekin tasavallassa. En tiedä, miten tämä keskitetty, keskitetyn asiointipisteen mekanismi toimisi. Siitä voidaan keskustella, mutta näyttää siltä, että tässä otetaan käyttöön järjestelmä, jossa rajat ylittävästi kannetaan veroa, mutta miten nämä sitten palautettaisiin yrityksille, jotka ovat maksaneet rajat ylittävästi veroa? Tämä vaatisi kokonaisvaltaisen hallinnollisen yhteistyön ja kuka loppujen lopuksi palauttaisi veroja? Olisi, tehtäisinkö tässä katsotaanko tässä nämä verot, jotka tulee palauttaa vai miten Joten olisi tärkeää, että analysoidaan tätä ja todetaan, että keskitetty asiointipiste on parempi järjestelmä. Minulla ei ole vielä kyllä oikein luottoa tälle järjestelmälle siten, että tämä poistaisi veropetokset. Veropetokset tulevat olemaan olemassa niin kauan kuin veroja on olemassa. Analyysin tulisi katsoa, kuinka veron kierto jaetaan jäsenvaltioiden välillä. Tämä on mielenkiintoinen aihe mutta tähän on hyvä perehtyä. Olen sitä mieltä, että tämä pilottijärjestelmä osoittaisi meille, onko käänteinen veronmaksuvelvollisuus ratkaisu tähän ongelmaan, joka meillä on käsillämme. Mitä tuli yksinkertaistamiseen, niin me olemme pyrkineet analysoimaan, mitä tämä tarkoittaa hallinnollisen taakan suhteen. Minä olen sitä mieltä, että vaikutus tulee olemaan merkittävä. Nykyinen direktiivi mahdollistaa sen, että tiettyihin hyödykkeisiin pätee käänteinen veromaksuvelvollisuus. Riippuen siitä, onko hyödyke mukana järjestelyssä vai ei, niin tämä 10 000 euron kynnyksen arvioiminen tulee olemaan helppoa. Toisaalta tämä pitää sisällään tietyn määrän riskejä. Tässä vaiheessa erittäin paljon hallinnollista taakkaa koituu monimutkaisesta järjestelmästä siten, että määrätään veroja toimitusketjun eri vaiheessa – Minä en usko, että käytännön verovelvollisuus tuo epävarmuutta maksajille, veromaksajille, sillä on helppo määritellä, että vaikka rakennusala kuuluu tähän, mutta oikeus ja oikeusvarmuus sen suhteen, mikä on suuri toimija ja mikä pieni toimija, niin sekin on mielestäni yksinkertainen toimenpide. Kapililta tuli kysymys tästä tehokkuudesta, tämä 98 prosentin luku. No, ei, ei minulla enempää. Also wenn Sie, wenn Sie es uns schnell no... no, jos vielä nopeasti voisitte kertoa sen meille, niin sitten kiitollisena kyllä kuulisimme sen, kun, kun katson nyt tätä aikataulua, niin pitäkää kiinni siitä puheenjohtajasta. Uh niin Kabel kysyi tästä 98 prosentin luvusta. Hän oli yllättynyt. Kyllä tämä on täysin vedenpitävä fakta, mutta tämä liittyy näihin yksityiskohtaisiin aloihin, ja tämä koski tiettyjä hyödykkeitä. Ja sitten kun tämä koskee tiettyjä hyödykettä, niin sitten tämä ongelma siirtyy seuraavan hyödykkeeseen. Mutta tässä tietyssä hyödykkeessä karusellipetokset päätyivät täysin. Mitä tulee näihin veroseurauksiin, vaikutuksiin, niin veroja, ylimääräistä veroa ei kielletty, koska tämä petos siirtyi muihin hyödykkeisiin. Joten mikä on tämä yhteinen nimittäjä karuselli petoksissa, niin se liittyy näihin suureen määrän laskuja – karselipedoksissa on erittäin paljon näitä tuhannen Kiitoksia, herra Fiedler. Tähän jäi muutama kompleksi auki. Ensimmäinen liittyy tähän eurooppalaiseen syyttäjälaitokseen ja haluaisin yhdistää tämän tiedon vaihtokysymykseen ja siihen, mistä tiedoista oikeastaan on kyse meille tässä rikollisuudessa, kuten monessa muussakin rikollisuudessa, on kysymys se, että kuinka haluamme eurooppalaista rikollisuutta torjua ja voiko idea olla se, että tällaiset rikollismuodot voitaisiin torjua paremmin kansallisella tasolla. Eli jokainen puhelinnumero, jonka jossain jäsenvaltiossa saamme selville jossain rikostutkinnassa, niin meidän on tehtävä mm, rikosapu avun pyyntö joka ikistä puhelinnumeroa varten. Siis tämä on hyvin vaivalloista. Tästä on kyse päivittäin käytännössä. Ja juuri tämänhetkisessä tilanteessa, jossa Euroopan unioni on, niin turvallisuus ja sisäisen turvallisuuden mm, ajatus ja siihen kuuluu myös tämän rikollisuuden muodon torjunta. Tämä talousrikollisuushan on hyvin läheistä sukua järjestäytyneelle rikollisuudelle ja jokainen miljardi, jonka tämä järjestäytynyt rikollisuus voittaa, niin siitä tulee vahvempi. Myös Euroopan unionissa tämä huolestuttaa kansalaisia ja Euroopan kansalaiset odottavat, että me eh, eivät varmaan odota sitä, että me 28 erilaista menetelmää kehitämme ja jokin ikistä puhelinnumeroa varten esitämme ähm, oikeusapupyynnön. Tämä ei voi olla sitä, mitä kansalaiset odottavat. Kyllä meidän täytyy toimia vähintään rikollisten tasolle, jotka nimittäin äh, rikollisia toimia varten ovat saaneet tällaisen yhteisen eurooppalaisen alueen, kun me taas olemme rikoksen torjunnassa vielä sellaisessa tilanteessa, että meillä ovat rajat edessä. Tässä on kyse myös kansainvälistä terrorismitorjunnasta ja monesta muusta. Tätä ei voi olla toistamatta riittävästi ja toivon, että korostatte tätä myös tämän rikollisuuden alan kohdalla ja tuette meitä, koska me todella haluaisimme selkeitä askelia eteenpäin, että saataisiin aikaan enemmän Eurooppaa, kun on kyse rikostorjunnassa. Me tarvitsemme eurooppalaista rikostorjunta-aluetta. Tästä on kyse, kun luodaan eurooppalainen syyttäjänlaitos ja tämä vesitetty ehdotus, joka tuli ministerineuvostosta, ei vastaa meidän odotuksiamme. Me toivomme, että saadaan aikaan vahva Europol. On puhuttu eh, eurooppalaista FBIstä, se ei ole mitään tekemistä Amerikan FBIn kanssa, vaan siinä on kyse siitä, että olisi eurooppalainen keskusyksikkö, joka todellakin saa ne tiedot, joita se tarvitsee. Tässä ei ole kyse verotustiedoista oikeastaan, vaan on kyse tiedoista erilaisista rikostutkinnoista, eli eh, yksittäinen tutkija, joka tutkii esimerkiksi arvonlisäveropetosta, niin hänen täytyy ilmoittaa tämä sitten Europolille ihan sama missä jäsenvaltiossa hän on ja millä alueella. Ja eurooppalaisten valtiovarainministerin otettava vastuunsa ja vaadittava, että heidän alaiset virastonsa välittävät nämä tiedot Europolille, jotta Europolilla olisi edes pohja työlleen. Siellä on erinomaisia asiantuntijoita, jotka pystyvät analysoimaan nämä tiedet, äh, tunnistamaan tekijöitä ja yhteyksiä ja rakenteita ja tällä tavoin äh, te voitte tehdä poliittisia päätöksiä. Nyt sitten viimeinen äh, asia, nimittäin herra Luken kysymys, tämä keskustelu, joka täällä juuri kuulin, sitä on käyty nyt jo noin 15 vuotta, kun puhutaan käänteistä verovelvollisuudesta ja yksittäiset jäsenvaltiot eivät halua sitä ja niin poispäin. Mutta vastatakseni herra Luken kysymykseen, kun on kyse tästä erittäin ammattimaisesta rikollisuudesta, niin mennään siitä, mistä aita on matalin. Eli jos on yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu, niin nämä rikolliset siirtyvät näihin maihin joustavammalla ja nopeammalla tavalla kuin pystymme kuvittelemaankaan. Siksipä tämä yksittäisten jäsenvaltioiden toiminta ei ole niin tehokasta kuin jos koko Eurooppa toimisi. Tässä on kyse rikollisuuden ehkäisemisestä. Haluammeko sitä vai haluammeko vieläkin porsaanreikiä rikollisille? Tästä on kyse. Kiitoksia. Kiitoksia herra Fidler, että piti kiinni puheajasta. Nyt sitten komissio voi vielä sanoa sanasen lopuksi. Thank you, Mr. Chairman. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon tässä on jo sanottu. En palaa tähän käänteiseen verovelvollisuuteen. Sitä puhuttiin pitkälti. Yksi aspekti, johon reagoisin, olivat kommentit, jotka liittyivät 4200 menettelyyn. Tästä kysyttiin montakin kertaa, mitä komissio asialla on tehnyt. Haluaisin muistuttaa teitä, että ensinnäkin lainsäädäntö on hiljattain juuri vahvistunut tällä alueella. Paljon on tehty työtä, jotta voitaisiin täytäntöönpanna uutta lainsäädäntöä käytännössä, mutta työryhmä on laatinut suosituksia juuri siitä, miten voitaisiin parantaa yhteistyötä kansallisten vero- ja tullihallintojen ja viranomaisten välillä ja miten voidaan automaattisesti ristiin tarkastaa ALV-ilmoituksessa, halusin vielä tämän tähän lisätä, ja se seikka, että yksi ainoa arvonlisäveroalue, jonka haluamme saada aikaan, sen vaikutuksena olisi juuri se, että poistetaan 42 menettelyn olemassa on syyt. 42.00 menettelytapa johtuu siitä seikasta, että tuontia on vapautettu tästä ja on ollut myös muita Mm, poistuksia. Siis silloin poistetaan mahdollisuus ei vain yhteisön sisäiseltä petoksilta, vaan myöskään ei tarvita enää tätä, tai vältetään petoksilta, jotka liittyvät tähän 42 menettelyyn. Äh, Sydämelliset kiitokset ja sitten lopullinen sana esittelijä herra Langenille. Minä puhun lyhyesti, haluaisin kiittää asiantuntijoita. Minä olen tänään oppinut, että ilmeisesti Tsekissä on tehty myönteisiä kokemuksia, jotka ovat johtaneet konkreettisiin parannuksiin. Olen myös oppinut, että yksi olemassa olevan järjestelmän pääongelma on mm, liian vähäinen yhteistyö ja informaatioteknologian liian vähäinen käyttö rajat ylittävästi ja niin kauan kun emme pysty tätä ratkaisemaan, emme pysty järjestelmää pysyvästi parantamaan. Kahdesta asiasta haluaisin puhua. Ensinnäkin eh, tilintarkastustuomioistuimen edustajan loppukommentit. Ei ole niin kuin eh, raportissa 98 kohdassa sanotaan, että tilintarkastustuomioistuimen Mm, äh, Tiedontarkastustuomioistuimen huolet vahvistuivat sillä, että vain yksi valtio mm, kannatti äh, tätä. E, e, kyllä, Tsekki oli ainoa, joka kannatti tätä, mutta kymmenen ehdottivat, äh, kannattivat tätä pilottihankkeena. Viisi vastustivat ja yksi äänesti tyhjää. Tämä oli Ecofinin epävirallisen äänestyksen tulos heinäkuussa. Ja se, mitä tilintarkastustuomioistuimen mm, raportissa lukee, on tämä ehdotuksen tekijä, eikä niinkään äänestyksen tulos. Tämän halusin sanoa. Ja toinen kysymys on se, että missä ovat petoksmahdollisuudet suuremmat, eikö todellakin kansallisessa käsittelyssä, kun sitten lopuksi pitää vain maksaa verot, että jokainen jäsenvaltio yksin pystyy ne keräämään, koska mitään määräyksiä ei ole. Eikö tämä ole juuri se paras väline kansallisten toimivaltuuksien vahvistamiseksi, jos tarkistamme tätä järjestelmää. Ja siksi olen herra Luken linjoilla, että pitäisi katsoa, tämä olisi ehkä tällainen pilottihanke, mutta että loppujen lopuksi mm, yhdenmukainen soveltaminen, joko tieto- ja viestintäteknologian parantaminen vanhan järjestelmän pohjalta tai uuden järjestelmän käyttöönotto. Ja sitten lopuksi haluaisin siteerata Kreikan valtiovarainministeriön. Minä olin äh, huhtikuussa valtuuskunnan kanssa hänen pakeillaan Ateenassa ja hän sanoi, että äh, sähköisten kassojen pakollinen käyttö vähittäiskaupassa on arvon lisävero ja äh, tuloja nostanut 18 prosentilla vuodessa. Tämä on siis kansallisten viranomaisten käsissä, miten arvonlisäveropetoksia petoksia vähinnäiskaupassa pystyvät hallinnoimaan, eikä tässä ole kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja siksi tulemme huomioimaan myös rikostutkijoiden ehdotukset, vaikka eivät Ekonin toimivaltuuksiin tarkkaan ottaen kuulukaan. Kiitän sydämellisesti ja toivottavasti nyt kun neuvottelemme varjoesittelijän kanssa löydämme lisäargumentteja järkevää kompromissia varten. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myös minun osaltani kaikille paikalla oliville vieraille tästä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Tähän päättyy tämä esityslistan kohta ja sitten menemme esityslistan kohtaan seitsemän. Euroopan unionin yleinen talousarvio vuonna 2017, kaikki pääluokat. Tarkastelemme tarkistuksia. Äänestys järjestetään Ekonissa jo huomenna. Annan saman tien puheenvuoron esittelijälle, herra Ferberille. Olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Kuten aina heti kesäloman jälkeen kaikki valiokunnat äh, joutuvat käsittelemään budjettia. Budjetti äh, vuodelta 2017, äh, siinä on erityispiirre, nimittäin että komissio oli sitä mieltä, että budjetti luonnos pitäisi esitellä vasta 22 kesäkuuta jälkeen. Oikeastaan se pitäisi tehdä toukokuussa. Me kaikki ymmärsimme, että tämä oli järkevä päätös, koska Iso-Britannian kansa päätti sitten pitää, pysyä Euroopan unionissa. Pyydän anteeksi, että olen näin kyyninen. Tämän takia oli hyvin vaikeaa sen jälkeen, kun neuvostokin tarvitsi vielä aikaa ensimmäiseen käsittelyyn. Mm, mm, meillä on tämä asiakirja, jonka pohjalta sitten toimimme, niin emme pysyneet normaalissa aikataulussa. Siksi kiitän kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä sydämellisesti siitä, että he johtuen huolimatta näistä vaikeista äh, ehdoista ja aikatauluista tekivät niin äh, rakentavasti yhteistyötä. Tämä vaikeutti työtä kyllä kovasti, kun piti pitkään tehdä työtä ilman lukuja. Minulle oli tärkeää se, että äh, kun katsotaan sitä, mikä liittyy vuoden 2015 vastuuvapauteen, mistä silloin päätimme, silloinhan minä äh, olin varjoesittelijänä myöskin, niin minulle oli tärkeää, että nämä äh, tiedot, nämä kokemukset näkyisivät myös tulevassa budjetissa, eli että olisi johdonmukainen ehdotus, joka kuvastaa myös meidän valiokuntamme prioriteetteja. Mainitsen vain muutamat asiat. Ensinnäkin äh, kapasiteettien lisääminen, kun on kyse pilottihankkeista, sitä vahvistimme. Komissio on nyt ehdottanut oikeusperustaa, siitä on vielä hyväksyttävä. Meidän valiokuntamme on tässä vastuuvaliokunta. Odotan, että oikeusperusta saadaan aikaan, muuten rahaa ei saada. Meidän pitäisi varmistaa, että ne toimielimet, jotka siitä hyötyvät, voivat saada e, käyttöön enemmän omia varoja niin, ettei niitä päästä syyttämään siitä, että ne vaan käyvät komission kukkarolla. Sitten käsittelimme intensiivisesti näitä mm, kolma kolmea valvontaviranomaista, joita Ekon valvoo. Minä kävin keskustelua kaiken kolman kanssa, jokaisen puheenjohtajan kanssa ja tämän lisäksi vielä budjetista vastaavan virkamiehen kanssa näiden viranomaisten sisällä Euroopan pankkivalvonta ja vakuutusvalvonta viranomainen ovat vaatineet enemmän määrärahoja vuodelle 2017 kuin mitä oli tarkoitettu. Vain Esmalle sopii tämä korotussuunnitelma. Se ei ole siis ylimääräistä korotusta pyytänyt. Minä olen vähän pettynyt, en tiedä onko komissio täällä paikalla. Minua olisi kiinnostanut mitä suunnitelman mukaisesti komissio näiden virastojen olisi pitänyt saada, mitä se olisi tarkoittanut henkilöstösuunnitelman suhteen, koska meidän on aina katsottava vuoden 2014 hintoja ja tämä suunnitelma on vuoden 2011 hintojen mukainen. Olen vähän monimutkaista olen vähän pettynyt siihen, että komissio ei ole mitään järkeviä lukuja meille voinut antaa. Ja kyllä me tämän tulemme sitten huomaamaan. Haluan huomauttaa, että yksi näistä viranomaisista sijaitsee valtiossa, joka on ilmoittanut haluavansa lähteä Euroopan unionista. Siksi olen sitä mieltä, että jo ensi vuonna Euroopan eh, pankkiviranomaisen on ryhdyttävä toimiin, jotta tämä tuleva muutto, koska eihän voida nyt olettaa, että eurooppalainen virasto sijaitsee maassa, joka ei kuulu Euroopan unioniin että se siis suunnittelemaan äh, tätä tulevaa muuttoa seuraaviksi vuosiksi. Viime vuosina me hyvin intensiivisesti käsittelimme vero-oikeutta. Meillä oli Fiskalis 2020-ohjelma. Tässä pyydämme, että komissio tarkistaisi sen pohjalta, mitä takse 1 ja takse 2 mietinnöissä sanotaan, mitä olemme oikeus lainsäädännössä määritelleet. Tarkoitan tässä esimerkiksi mietintöä veropäätösten tietojen vaihdosta, e, että tämä huomioidaan fiskaalisohjelmassa. Tämä on myös tärkeä kysymys. Ja sitten verotuksellinen avoimuus. olisi ollut iloinen, jos olisi ollut mahdollista keskustella, saada jotain aikaiseksi valmistelevan toimen kautta. Tässä tehtiin yhteistyötä Taksudin kanssa, mutta se oli kyllä hiukan mm, pettymystä aiheuttavaa. He ehdottavat ainoastaan, että yksi käynnissä oleva pilottihanke saa jatkua. Minä olisin todellakin toivonut, että olisimme saaneet vähän enemmän tukea komissiolta. Ja tulen tästä kyllä sitten keskustelemaan komissaarin kanssa, joka täällä valiokunnassa aina pyhästi vannoi, kuinka tärkeä yhteistyö tämän valiokunnan kanssa on ja kuinka tärkeää hänelle on se, että verotuksen alalla päästään äh, kunnolla eteenpäin. Meillä oli varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen, jossa yritimme saada aikaan kompromisseja. Mielestäni onnistuimme siinä varsin hyvin. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä rak- rakentavasta työskentelyilmapiiristä niin, että huomenna voimme varmaan äänestää mm, painoisesta ehdotuksesta. Me kyllä käsittelemme veronmaksajien rahoja hyvin vastuullisesti, vaikka meillä onkin vain näin vähän budjettikohtia. Ja päätöslauselmassamme meillä on myös muutamia poliittisia vinkkejä, jotka toivottavasti budjettivaliokunta ottaa huomioon pyydämme, että ähm, budjettivaliokunta tarkastelee näitä äh, ehdotuksia. Me olen itse ollut budjettivaliokunnan jäsen kymmenen vuotta ja muistan vielä, mitkä pelisäännöt siellä vallitsevat. Toivottavasti voimme huomenna saada aikaan tasapainoisen ähm, äänestystuloksen niin, että voimme oman äänemme saada kuuluviin vuoden 2017 budjettimenettelyssä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Nyt sitten varjoesittelijät. Ensin kollega Kotsoliinin puolesta SNDstä Pervans Kiitoksia. On tänään moniakin rooleja joudun pyytämään anteeksi kollegamme Katsoliinin puolesta. Hän joutui ikävä kyllä palaamaan Italiaan johtuen yllättävistä tapahtumista. Hän pyysi minua kiittämään lämpimästi esittelijää ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Asian kohdalla hän haluaisi palata viiteen kohtaan, joita käyn nyt läpi. Ensinnäkin haluaisin korostaa investointeja ja kasvua ja kuinka tärkeää hänelle ja meidän poliittiselle ryhmällemme on juuri tämä, tämän asian korostaminen – koska budjetti on erittäin tärkeä väline. Näin voidaan tukea kasvua tukevaa toimintaa ja samoin investointeja, investointien liikkeelle saanti ja innovaatiotyöpaikkojen luominen, kaikki tämä on todellinen prioriteettikysymys ja tavoitteena täytyy olla investointi investoinnin taso, joka on samalla tasolla kuin ennen kriisiä. EU-ssa oli tilanne samassa hengessä on olennaisen tärkeää tukea PK-yritysten toimintamahdollisuuksia ja suosia, pyrkiä vahvistamaan niiden kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Sitten toinen asia, jota hän pyysi korostamaan, miten voidaan edelleen parantaa tukea järjestöillä, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa, vaikkakin tämän valion jäsenet jatkuvasti ovat yhteydessä tällaisiin loppareihin, jotka voivat kyllä puuttua erilaisiin asioihin varsin tehokkaasti, mutta kansalaisjärjestöt eivät välttämättä on, meillä on edullista saada tietoja myös näiltä järjestöiltä, on kyse sitten Finance Watchista tai Better Finance-järjestöstä. Niillä on tärkeä rooli kuluttajien suojakysymyksissä ja miten annetaan tietoa tasapainoista rahoitusalan sääntelystä. Tämä edustaa yleistä etua Euroopassa ja vain riittävän resurssein nämäkin järjestöt pystyvät palkkaamaan eh, asiantuntevaa henkilökuntaa ja kehittää toimintaansa ja pyrkimään näin tavoitteisiinsa. Sitten kolmantena kysymyksenä eh, kollegani on sitä mieltä, että valvojaviranomaisilla täytyy olla rahoituksellisia resursseja, jotka sopivat niiden tehtävään, jotta ne saavat riittävän rahoituksen yleensä toimia. Sama koskee henkilökunnan määrää. Tässä oli vaikeus löytää kompromissia, tiedän sen, mutta tasapaino on tärkeää löytää. Nyt se on löydetty, sitä pitää pitää kiinni. Sitten neljäs asia, herra Gozzolino ja sosiaalisti SD-ryhmä haluaa todella kutsua kehottaa esittelijä pohtimaan uudestaan kohtaa viisi, jossa kyseenalaistetaan virastojen toimintaa Tämä on pelkkä budjettilausunto ja tämän kohta me voitaisiin poistaa sitten vielä viidentenä kohtana. Herra Gozzolino on tehnyt tarkistuksen numero 11, joka liittyy siihen, että tuetaan esiriä. Me haluaisimme kovasti, että tämä esitys saisi tukea. Ja näin tuettaisiin ratkaisevan tärkeitä investointeja, jotta saataisiin uudelleen e- EU Talousliikkeelle. Dank, Frau Peres. Kiitoksia, Rova Peres. Ja seuraavaksi ECRstä Rova Swinburne olisi vuorossa. En näe häntä täällä, en näe muutakaan ECRn edustajaa täällä. Joten sitten heti Aldesta eh, kollega Turvaltsin puolesta Koravan Nivenhoisen. Uh, Kiitos paljon, voin puhua hyvin lyhyesti. Nies Turvalts pyysi, että pahoittelen hänen puolestaan poissaoloon. Hänellä on muita velvoitteita, hänellä on lyhyt viesti, positiivinen viesti. Hän voi tukea kaikkia kompromisseja. Joten ei enempää kommentteja, kiitos. No sehän on hyvä viesti. Sitten Guesta kollega Crespo. Eh, eh, Kiitoksia. En usko, että tarvitsemme Brexitia tietääksemme, että EU on syvässä kriisissä. Euroopassa on valtavia haasteita, tuhansia pakolaisia, lama yllä, pankkisektori, joka uhkaa uudelleen aloittaa finanssikriisin ihan hetkenä minä hyvänsä, niin kuin olemme nähneet viime päivinä. Kun ajatellaan kaikkia näitä lukuisia ongelmia, on selvää, että Euroopassa tarvitaan koordinoitua toimintaa, tarvittaisiin resursseja, jotta voidaan vastata näihin haasteisiin. Jos näin ei pystytä, että niin silloin yksityinen etu ja lyhytnäköisyys tulee johtamaan meidät katastrofin. Kuitenkin Euroopan komissio ja neuvosto ehdottaa, että vähennetään EU-budjettia 6,2 prosentilla. Täällä todella halutaan estää monissa leikkauksia ilman perustetta. Kuitenkin täällä puhutaan tässä luonnoksessa siitä, että syvennetään Euroopan ohjausjaksoa ja sopeutussuunnitelmaa. Mehän tiedämme, että tämä on johtanut pysyvään äh, mm, vähäisen kasvun tilanteeseen. Siksi on pakko tarkastella rahoituske- monivuotista rahoituskehystä. Se on Vasanin korsetti. Se pyrkii antamaan vastauksia EU-haasteille ja saamaan aikaan investointisuunnitelman omilla varoilla, jotka tietysti ovat varsin kaukana e- Junckerin suunnitelmasta. Kuitenkin tässä pystytään vain syventämään tätä kriisiä, joka luonnehtii tilanteen tällä hetkellä. Ja siksi täytyy nyt ottaa kantaa ja täytyy päättää, että politiikan suunta muutetaan. Paljon kiitoksia, kollega Crespo. Sitten vihreistä edustaja Gigol. Paljon kiitoksia, herra Simon. Toivottavasti myös teillä oli hyvä kesäloma. No, ihan nopeasti. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle yhteistyöstä me voimme tukea kaikkia kompromisseja, kuten miltä ne tällä hetkellä ovat. Tämän lisäksi haluaisin sanoa, että tämän lausunnon rooli ei ole yleinen budjettikeskustelu. Sitäkin voisimme varmasti käydä, minulla olisi paljon vihreitä näkemyksiä, mutta se ei ole meidän tehtävämme täällä. Lopuksi haluaisin pyytää kaikkia ryhmiä, koska täällä on yksi poisto tästä perustelusta Eurostat-budjetissa. Yhdessä näistä tarkistuksista poistetaan viittaus sosiaaliseen talouteen ja siihen, että noudetaan tätä yhdessä sovittua tilasto-ohjelmaa, Eurostatin tilasto-ohjelmaa. Mielestäni tämä normaalisti ei ole mikään ristiriitainen tai kiistanainen kysymys ja pyytäisin kaikkia ryhmiä, että nämä sanamuodot pysyisivät mietinnössä, koska ne saattavat tulevaisuudessa olla pohjana neuvotteluille budjettivaliokunnan ja Eurostatin välillä, jotta voitaisiin täyttää ehdot ja tarpeelliset perustelut saataisiin, joten pyytäisin, ettei poisteta näitä sanoja sosiaalista taloudesta, mutta tämän lisäksi täysi tuki ja tuemme tätä mm, lausuntoa. Kiitoksia kollega Giegold. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Varjoesittelijä on käsitelty. Rova Kappele e NFstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin uskon, että tulemme huomenna saamaan erittäin hyvän tuloksen, koska esittelijän ehdotukset olivat hyvin tasapainoiset, kollegojen ehdotukset olivat rakentavia, oikeat prioriteetit on tässä asetettu ohjausjakson suhteen, nimittäin investointien lisääminen. Meidän täytyy saada investoinnit nostettua kriisiä edeltävälle ajan tasolle. Meillä on vielä noin 400 miljardin euron investointien puute. Sitten maakohtaiset suositukset on erittäin tärkeää, että rakenne muutokset saadaan toteutettua ja sitten tasapainoinen budjettipolitiikka, nämä kolme asiaa yhteiskunnalliset kapasiteetit. Tässä on erittäin tärkeää, että pidetään nämä kiinni omavastuusta. Tässä on vieläkin 50 prosenttisesti äh, julkista rahoitusta. Ja kun on kyse äh, näistä kolmesta valvontaa viranomaisesta, niin niillä pitää olla tarpeeksi määrärahoja äh, ja valvontaviranomaisten pitäisi keskittyä vain niille tarkoitettuun tehtäviin. Ja kun on kyse Evan ähm, muuttamisesta Lontoosta pois, niin sekin on otettava huomioon rahoituksessa. Se on otettu ja siksi uskon, että tulemme hyvään tulokseen huomenna. Kiitoksia. Nyt äh, haluaisimme antaa komissiolle mahdollisuuden, jos se haluaa, ei halua. Muita puheenvuoropyyntöjä en näe, joten lopuksi esittelijä. Niin, paljon kiitoksia. Minä toivon, että tänään edes olisin komissiolta saanut ne luvut, joita se, jota olen toivonut, mutta näin ei ollut. Kyllä minä tämän pidän mielessä. Muutama kommentti. Kollega Crespo, me olemme tässä nyt vain lausunnon laativa valiokunta. Tämä parlamentti hyväksyi monivuotiset rahoituspuitteet. Teidän ryhmämme ei niitä hyväksynyt. Se on ihan ok, mutta kunnioittaa takaa sitten sitä, että ne, jotka ovat rahoituspuitteet hyväksyneet, toimivat rahoituspuitteiden puitteissa ja se, että minulle oli vaikea saada aikaan kompromisseja ryhmänne kanssa, koska me keskustele tänään rahoituspuitteiden muuttamisesta, vaan ainoastaan Ekon valiokunnan vastuualueista budjetissa. Mielelläni ensi viikolla Junckerin lausunnon yhteydessä tai kun rahoituspuitteita uudelleen arvioidaan, voimme asiasta keskustella, mutta tänä päivänä sillä ei ole sijaa. Sitten SNDn ja EPPn välillä on eroja, kohta viisi. Ei meidän kaikesta pidä sopia kompromisseina. Äänestetään huomenna ja katsotaan, että kuka voittaa mutta kyllä asiat voidaan niinkin ratkaista. Minä en pysty tässä liikkumaan, SND ei pysty liikkumaan, varmaan sitten enemmistö päättää. Kollega Kiikoldille vain yksi kommentti. Tässähän on kyse siitä, millaisten kriteerien pohjalta varanto, varaus vapautetaan. Minä kyllä kannatan sitä peliä, että määrärahat laitetaan varaukseen, budjetti mielellään valiokunta sen mielellään tekee, tai tässä nyt on kyllä rohkeus vähän vähentynyt omina aikoina, niin ihan pikkusummilla pystyimme muuttamaan neuvoston mielen täysin, mutta täytyy sitten myös katsoa sitä, millaisten kriteerien pohjalta varaus vapautetaan. Ja minun näkemykseni on se, että tämä yksi ehto, tahto menee pidemmälle kuin mistä on sovittu. Siksi siitä äänestetään erikseen. Muista asioista olemme samaa mieltä ja enemmistö sitten varmasti saadaan aikaiseksi. Joten mielestäni se on ihan oikeudenmukainen tapa saada aikaan ratkaisu. Lopuksi haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä, koska tällä kertaa tämä budjettimenettely oli vähän omituinen, kun lukuja ei ollut pitkään käytettävissä. Uskon, että kuitenkin pystymme hyväksymään huomenna järkevän kompromissin, joka toivottavasti saa myönteisen vastaanoton budjettivaliokunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Nyt menemme esityslistan kohtaan kahdeksan. Tässäkin on tarkistusten käsittelystä kyse nimittäin vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista. Tarkistusten jätön määräaika oli 28. kesäkuuta. Annan puheenvuoron heti Ulle Ludvigsonille esittelijälle. Tack för ordet, herr ordförande. Och som ni säkert vet... Kiitos, puheenjohtaja. Me palaamme nyt työn pariin hyvin ansaittuun kesäloman jälkeen. Ja minä olen työskennellyt vähittäisrahoituspalveluiden vihreän kirjan parissa. Haluan kiittää paljon kollegoja näistä mielenkiintoisista tarkistuksista, joita on jätetty. Tämä herätti paljon mielenkiintoa ja sehän on hyvä lähtökohta nyt alkavalle keskustelulle. Monia rakentavia ajatuksia esitettiin ja minä toivon, että tämä johtaa hedelmälliseen yhteistyöhön. Toivottavasti saamme järkeviä kompromisseja ja laajan parlamentaarisen tuen tälle ehdotukselle. Minä haluaisin, että tämä keskustelu jatkuu parissamme. Saimme hyviä tarkistusehdotuksia. Toivottavasti meidän keskustelussa voimme käsitellä mahdollisimman paljon näistä eri tarkistuksista ja saamme mahdollisimman laajamittaisen yhteisymmärryksen aikaan. On tärkeää, että meillä on rakentava ilmapiiri, joka, josta virjää hyviä kompromisseja. Tämän keskustelun on oltava rakentava, mutta on tärkeää, että meillä on käytännönläheisiä ja objektiivisia kompromisseja, jotka saavat laajan tuen. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että meillä on merkittäviä haasteita edessämme. Eri tarkistusten välillä on ristiriitoja ja ei ole varmaankaan mahdollista yhteensovittaa joitain näkemyksiä. Olen kuitenkin vakuuttunut, että on olemassa erittäin suorastaan kultainen keskitie näiden joidenkin ehdotusten välillä. Ja olen varma, että valiokunnassa saamme luotua ehdotuksen, joka tuo lisäarvoa yksilöille ja pienille yrityksille. Komission vihreä kirja käsittelee laaja-aloista sektoria. Tässä on monia eri sidosryhmiä ja sektoreita, monia eri olosuhteita ja maita. Ehdotuksen piirissä rajat ylittävälle yhteistyölle on eri potentiaali eri Euroopan kolkissa. Me meidän on kuitenkin perehdyttävä tähän työhön ennen kuin lainsäädäntö lyödään lukkoon. On tärkeää, että on hyvä tiedon, tiedonkeruu ja että sitä analysoidaan hyvin. Olisi hyvä, että meillä on empiirinen pohja, josta ammentaa löydöksiä työhömme. Minä haluaisin nostaa esiin viisi päälöydöstä – tarkistukset koskevat hyvin kapea-alaista kansallista näkökulmaa, vaikka ehdotuksen taustajatus on se, että luodaan laaja-alaista kilpailua sisämarkkinaloille. Me haluamme tarjota kuluttajille parempilaatuisia tuotteita halvemmalla hinnalla. Tässä siis tarkistukset menevät hyvin eri suuntiin. Olisi tärkeää, että meillä että tarkistukset eivät käsittelisi niinkään kapea-alaisia kansallisia erityispiirteitä, vaan pikemminkin meidän pitäisi tukea komissiota siinä, että luodaan enemmän kilpailua, vahvempi sisämarkkina-alue sen sijaan, että suojellaan kansallisella tasolla pärjääviä. Lisäksi on muita tarkistuksia, joissa asetetaan finanssilaitosten edut kuluttajien eduksi hyödyksi edelle. On tärkeää suojella kuluttajien etuja. On joitain sanamuotoja, jotka vahvistavat kuluttajien oikeuksia. Minä olen sitä mieltä, että näin, näiden perusteella meidän pitäisi rakentaa tämä työ. Kuluttajat ovat nimittäin alakynnessä, kun he ovat vähittäisrahoituspalveluiden kanssa ja palveluntarjoajien kanssa tekemisissä. On hyvä, että haastetaan perinteisiä liiketoimintamalleja me haluamme vahvistaa myös digitaalisiin palveluntarjoajiin nähden kuluttajien oikeuksia. On katsottava, kuinka paljon liikettä sisämarkkina-alueella on. Liikettä olisi olla paljon, koska se lisää kilpailua ja se myös estää sen, että tapahtuu syrjäytymistä rahoituksen saamisen suhteen. Meidän ei pidä aliarvioida haasteita. Monet ihmiset tarvitsevat enemmän tietoja siitä, miten he voivat käyttää rahoituspalveluita paremmin jokapäiväisessä elämässä. Ikäihmiset tai muut ryhmät saattavat, eivät välttämättä pääse käyttämään vähittäisrahoituspalveluita hyväkseen. Haluaisimme nähdä innovaatiota otettavan käyttöön siten, että komission näkemys vahvemmasta sisämarkkinoinnista toteutuisi. Saman aikaan meidän ei pidä yliarvioida maailman erityispiirteitä. Kuluttajien on saatava yksinkertaisia, helposti käytettäviä tuotteita. Tällaiset fintech-tuotteet saavat sisämarkkina-alueelta hyötyjä. Perinteiset toimijat voivat tarjota uusia kuluttajaystävällisempiä ratkaisuja. Tämä luo myös Euro- Euroopan työpaikkoja. Eurooppalaiset toimijat ovat myös globaalien toimijoiden haastamia nykyisessä toimintaympäristössä – Toivottavasti kuluttajat saavat sisämarkkina-alueesta hyötyä. Kansainvälistymiselle on tilaa joillain markkinoilla, mutta jotkut, eivät välttämättä, jotkut toimijat eivät välttämättä hyödy tästä kansainvälistymisestä. Eri aloilla tilanne on myös eri, erilainen. On tärkeää, että saadaan sopiva tasapaino tähän asiakirjan on mahdollisuuksia, mutta myös haasteita kansallisella tasolla. Minä uskon, että ei ole mahdollista tehdä laajamittaisia kommentteja yhteensovittamisesta ja yksinkertaistamisesta, sillä silloin jäsenvaltioilla voisi olla vaikeuksia suojata omaa veropohjaan tai sitten taloudelliset toimijat, rahoitusalan toimijat saattaisivat toimia riskialttiisti. Lisäksi näistä yksityiskohdista on hyvä keskustella. Nämä alhainen korkotilanne, joka meillä nyt on käsillämme, tämä tulee vaikuttamaan erittäin paljon markkinoiden, rahoituspalvelumarkkinoiden kestävyyteen. Minä olen sitä mieltä, että nämä sananmuodot tarkistuksissa liittyvät erittäin tiiviisti aiempiin tilanteisiin – ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi todellakin katsoa tätä tiedonkeruutta komission toimesta siten, että meillä olisi empiiristä, empiirisiä tietoja, jotta, jonka pohjalta voisimme tehdä laadukkaan mietinnön, joka vaikuttaa laajalaisesti ja pitkään. Odotan innolla positiivista, rakentavaa henkeä tulevina viikkoina. Tämä komission ehdotus on hyvä ehdotus, mutta olen varma, että komissio voi myös omilla ehdotuksellaan ja rakentavalla lähestymistavalla parantaa asiakirjaa. Minä toivon, että me saamme laadittua asiakirjan, joka saa laajalaisen poliittisen tuen. Olisi hyvä, että me todellakin pystymme luomaan lisäarvoa kuluttajille. Minä tulen työskentelemään sen puolesta, jotta saamme laaja kompromisseja sorvattua, jotta voimme ottaa askelia oikeaan suuntaan ja tuoda hyötyjä kuluttajille. Mikäli kulut, mm, on tärkeää, että kuluttajien näkökulmasta otetaan huomioon. Palveluiden on oltava edullisia. Kiitos. Äh, ich würde vorschlagen, Hinblick auf die... Kiitoksia Ulle tästä alustuksesta. Kumpa katson tätä kelloa, niin äh, ehdottaisin, että varjoesittelijät puhuvat maksimissaan kolme minuuttia ensinnäkin. Kollega Vals Katecin puolesta. Burkhard Vals. Korvaan tässä herra Valtsia. Olen, tai en ole nyt korvaa häntä, mutta olen varjoesittelijä se vrai, mes chers collègues. Minä luulin, minulle sanottiin, että herra Baltz puhuu herra kerrankin puolesta, enkä nähnyt teitä täällä. Totta, en ole kovinkaan täällä usein, koska johdan kalatalousvaliokunta, siksi en pääse usein paikalle, mutta seuraan kyllä valppaasti täällä tehtyä työtä. Ja olen varjoesittelijä EPPstä. Haluaisin ensinnä sanoa, että vihreä kirja on äh, hankala aihe, mutta välttämätön kuitenkin. Haluaisin alussa kiittää kollega ja hänen tekemästään työstä. Yritän pitää nyt aikataulusta kiinni, mutta jotakin sanotaan minulla kuitenkin on. Ensinnä on monenlaisia esteitä sille, että saadaan aikaan todelliset rahoitusalan vähittäismarkkinat. Esteet ovat rahoituksellisia, mutta myös kulttuurisia. Emme halua edetä tässä liian nopeasti ja monta erilaista lainsäädäntöä ollaan siirtämässä kansalliseen lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon panoa pitää valvoa meidän mielestämme, joten täytyy käyttää aikaa, jotta voidaan laatia analyysejä sitkeistä esteistä toiminnalle. Ja pitää ottaa huomioon myös toimijoiden monimuotoisuus ja kuinka monenlaisia tuotteita myös on markkinoilla. Eurooppalaiset rahoit rahoitusmarkkinat, niiden pitää tarkoittaa toista lisäarvoa kuluttajalle, muuten siinä ei ole juurikaan järkeä. Sama koskee pk-yrityksiä ja investoijia. Kollega tästä puhuikin. Monissa tarkistuksissa pyydetään, että ketään kansalaista ei unohdettaisi. Olen tästä samaa mieltä. Kansalaisten ja pk-yritysten pitäisi aina saada palveluita käsinsä lähellä itseään? Tämä on tärkeä kysymys, niin kuin monet muutkin kollegat. Minä korostan sitä, että on välttämätöntä parantaa rahoitusalan kulttuuria ja tuntemusta. On aivan ratkaisevan tärkeää EPPlle, e että parannetaan rahoituksen saantia pk-yrityksille ja niiden pääsyä markkinoille rajatylittävällä tavalla. Se on tärkeä asia ajatellen kasvua ja kehitystä pitää varmistaa todellinen loja, reilu kilpailu. Uudet toimijat, vanhat toimijat, kaikki pitää ottaa huomioon ja monet tarkistukset ovatkin tämän Siellä on tästä kovasti tyytyväinen. Sitten digitalisointi tuo mukanaan suuria mullistuksia vähittäisrahoitus palvelumarkkinoilla ja uudet toimijat ja samoin vanhemmat toimijat, kaikkien pitää vapauttaa täysin innovaatiokapasiteettinsa käyttöön monet ovat ehdottaneet tällaista väliaikaista sääntelyjoustoa, jotta yritykset voivat kehittää innovointiaan eteenpäin. Lisäksi haluaisimme lisätä räätylittävää toimintaa, mutta tässä tarvitaan myös sitä, että parannetaan, parannetaan sähköisen tunnistamisen keinoja ilman, että turvallisuus tästä kärsii. Se on tärkeä kysymys meille. Mitä tulee sitten kuluttajia. Monet pyytävät, että vähittäisrahoitustuotteet olisivat vähemmän monimutkaisia. Se on ihan oikeassa, olen tästä samaa mieltä itsekin. Jos yksinkertaistaminen vain on mahdollista, ainahan se ei ole. Öh, tämä vertailu on tässä mielenkiintoista. Ainahan tietysti ei ole kyse pelkästään hinnasta, vaan myös laadusta tuotteen kohdalla. Meidän pitää tutkia mahdollista syrjintää, joka liittyy asuinpaikkaan, mutta pitää mielessä, että tiettyjen tuotteiden hinta liittyy geografisiin rajoituksiin tai sääntelyrajoituksiin. Tätä pitää unohtaa. Mitä tulee avaintietoasiakirjoihin, joskus liiallinen tiedonmäärä on esteenäkin. Jotkut tarkistukset vaativat, että vielä enemmän otetaan mukaan Euroopan valvontaviranomaiset mukaan. Pitäisi muistuttaa siitä, että mitä tulee räätylyttävän mm, toimintaan tällä alalla, se on todella heikkoa. Kun näitä on kaikki näitä eri aspekteja, odotan mielenkiinnolla, kun neuvottelut alkavat, tietysti esittelijän ja varjoistelijan kanssa. Ja haluan kiittää jälleen esittelijä erinomaisesta yhteistyöstä ja olen luottavainen sen suhteen, että löydämme yhteisymmärryksen tältä pohjalta. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia ECR-ryhmästä. Uh, Chairman, can I thank Mr. Kiitos. Haluan kiittää Ludvigsonia hänen asiakirjan luonnoksesta. Haluan myös kiittää kollegoja tarkistuksesta. Minun tavoitteeni on pyrkiä siihen, että meillä on teknologianeutraali ja kilpailukykyinen sääntelykehys. Tämä auttaa pk-yrityksiä kasvamaan ja tämä auttaa myös luomaan startupia, joita ympäri Euroopan tarvitaan. Kuten mainitsin ajatusten vaihdossa, ESR haluaa varmistaa, että olemassa olevat menestyksekkäät aloitteet pääsevät eteenpäin, vaikkapa yhdistyneessä kuningaskunnassa EFSAn tällä sääntelyjakalaatikolla on tärkeää rooli siinä, että autetaan yrityksiä kasvamaan. On erittäin tärkeää, että tulevat hankkeet saavat tuekseen markkinatutkimukset ja hyvän kehyksen. Sääntelykehys ei saa toimia esteenä kasvulle. Minä tuen sitä, että rahoituspalvelut otetaan pois geoblokkaus asetuksesta. Tämä johtuu siitä, että ne ovat erittäin monimutkaisia. olen huolissani siitä, että hyödyttää sisämarkkina-aluetta. Asuntolainoille on erittäin tärkeää ensinnäkin arvioida, mikä on asuntolainadirektiivin vaikutus. Lisäksi hyvin harvat kansalaiset haluavat ottaa muulla valuutalla kuin maksuvaluutalla asuntolaina. Minä olen sen puolesta, että standardoidaan tuotteita siten, että on standardoidut tuotteet ja tietyt työkalut, nämä avain tietoja käsittelevät lomakkeet. Tarkistuksessa 97 viitataan näihin esitteisiin. Ja nämä avaintieto lomakkeet ovat erilaisia ja näitä tietoja voidaan käyttää uudestaan, niin on kuitenkin joitain ripsien ulkopuolelle putoavia seikkaperiä, ja tämä olisi hyvä ottaa huomioon, kun laaditaan listaa vaatimuksista. Kiitos puheenjohtaja, ja odotan innolla, että voimme keskustella tästä tulevissa kokouksissa. Kiitos. Kiitoksia Aldesta Sofi Netfeld. Niin, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän esittelijää. Voin puhua ihan lyhyesti. Jos meillä olisi sellaista luksusta, että voisimme säädellä Euroopan unionin täydessä tyhjössä, niin silloin ymmärtäisin kaikenlaisen epävarmuuden siitä, että pitäisi siirtyä mm, tälle vuosisadalle, mutta valitettavasti on myös muu maailma ja fintech-rahoitus vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljäksennellä on noin 350 miljoona dollaria, melkein kaksi miljardia Pohjois-Amerikassa ja yli kaksi ja puoli miljardia Kiinassa. Eli kyllä minä kannatan suverenisuutta, ja kansallisia rajoja ja kulttuurista monimuotoisuutta, mutta pelkään pahoin, että meidän kilpailijamme eivät ole kiinnostuneita niistä. Joten todella äh, kannustaisin esittelijää valitsemaan innovatiivisen ja kunnianhimoisen lähestymistavan ja todella luomaan nämä sisämarkkinat, koska olen samaa mieltä joidenkin asioiden kanssa, joita Ashley Fox sanoi, mutta yhdestä asiasta olen eri mieltä. Eivät ihmiset ole kiinni valuutassa tunnesyistä. Jos he voivat saada kiinnelainan, joka äh, korko on kolme prosenttia äh, alhaisempi, niin se on paljon rahaa ihan missä tahansa valuutassa. Jos he voivat saada äh, asuntolainan halvemmalla kuin nyt, niin kyllä varmasti ovat kiinnostuneita siitä. Enkä ähm, minä usko, ymmärrän, miksi meillä on erilaisia rajoja ja sääntöjä tässä. Ne ovat pääasiassa poliitikkoja varten. Jos me katsomme, kuinka nopeasti asiat etenevät fintechissä, rahoituspalveluissa, niin meillä ei ole varaa olla hitaita, kunnianhimottomia tai pelokkaita tulevaisuuden suhteen. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mentävä eteenpäin ja poistaa turhat esteet, joten tuon esittelijää hänen kunnianhimoisessa ja rohkeassa lähestymistavassa. Kiitoksia kuesta, Marisa Matias. Obrigada, presidente. Eu também quero... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan myös kiittää esittelijää. Olen osittain samaa mieltä, mitä niistä ongelmista ja huolista, jotka esittelijä otti esille. Mutta joka tapauksessa, kun ajatellaan näitä tarkistuksia, joita on tehty, mm, haluaisin, että, haluaisin ottaa esille joitakin ongelmakohtia. Mielestäni on tärkeää, että käymme näitä asioita läpi kunnolla niin, että ehdotuksesta tulee hyvä. Viimeisen kymmenen vuoden ajan on ollut vallalla huomattava rahoituskriisi ja monia asioita ei ole opettu. Hämmästyttävää, että edelleenkin tässä vaiheessa puhumme rahoituksellisesta näkemyksestä, joka perustuu in, rahoitusalan innovaatioon ja tällaisen sofistikoituneisiin tuotteisiin. Puhutaan suurista rahoitusalan ryhmittymistä ja meillä on sellainen ajatus, että rahoitustuotteet jotenkin tulisivat avoimemmiksi. Minä kyllä tarkastelen asioita hiukan eri näkökulmasta kuin monet muut täällä. Meidän pitää varmistaa, että meillä on myös tällainen konservatiivinen standardipankkisektori. Kuluttajathan tarvitsevat ihan peruspankkituotteita. Tarvitaan vahvaa valvontaa, ennaltaehkäiseviä toimia niin, että kuluttajan etua, kuluttajia ei pakoteta tai usuteta ostamaan riskialttiita monimutkaisia rahoitustuotteita. Kriisin yhteydessä yhteydessä ja tämä on tulossa yhä näkyvämmäksi. Olemme nähneet, miten pankit tulevat yhä aktiivisemmiksi toiminnassa. Ja nyt lainsäätäjän pitää varmistaa, että on pitää olla juuri niin tylsä kuin vaan mahdollista. Juuri tätähän me nyt tarvitsemme. Täällä on monia tarkistuksia, joissa todetaan, että meidän pitää sallia kuluttajan analysoida näitä sofistikoituneita tuotteita, mutta mielestäni tämä on älyllisesti vähän epäilyssä toimintaa. Tätä argumenttia voidaan käyttää vain, jos yritetään huijata ihmisiä. On paljon tärkeämpää, että on yksinkertaisia selkeitä tuotteita tarjolla kuluttajille. Ensinnäkin eh, liikepankkien ei pitäisi sallia edes käsitellä tämän tyyppistä, käydä kauppaa eh, riskialteiden tuotteiden kohdalla, niin ne pitäisi vain keskittyä vähittäismarkkinatoimintaan. Rahoitustuotteet, ovat yksinkertaisia, ne vastaisivat 99 prosenttisesti kuluttajan tarpeisiin. Jos haluamme, että pankkisektori on vakaampi ja turvallisempi, silloin ja jos haluamme varmistaa, että kulut yrittäjiä ei huijata pankkitiskillä. Silloin tarvitaan myös yksinkertaisia, yksinkertaisempia rahoituslaitoksia. En halua, että ihmiset joutuvat maksamaan pankinjohtajien tekemistä virheistä. Varmasti on vaikea kieltää pankkia myymästä tuotteita. Mitään tätä vastaan henkilökohtaisesti, mutta jos pankit yrittävät myydä tuotteita kuluttajat, jotka eivät mitenkään pysty tätä ymmärtämään, niin siinähän koko ongelman ydin on. Sitten toinenkin tällainen petoksenomainen asia. Sanotaan, että uudet tuotteet olisivat jotenkin avoimempia, seurattavampia. Suhde pankkien ja kuluttajien välillä, kuinka nopeasti näitä päätöksiä tehdään, niin mielestäni tämä on kyllä todella riskialtista. Ajatellaan koko rahoitussektoria. Me tarvitsemme rahoitussääntöjä, jotka todella suojelevat yhteiskuntaa rahanpesulta ja terrorismin rahoittamiselta. Joka tapauksessa lopetan puheenvuoroni tähän, puheenjohtaja. Kaikki nämä toimenpiteet ovat odottaneet itseään aivan liian kauan, mutta me tarvitsemme yksinkertaistamista. Kiitoksia. Vielen Dank für die Grünen, der Kollege Giegold. Vielen Dank. Kiitoksia vihreistä kollega Giegold. Kiitoksia kollega Simon. Ensinnäkin kiitoksia esittelijälle jälleen kerran hänen hyvästä luonnoksestaan ja alustuksesta. Kun katson näitä tarkistuksia, näen paljon yhteistä pohjaa tässä lähestymistavassa. Eli täällä toivotaan tervetulleeksi enemmän rajat ylittävää toimintaa, läheisemmät yhteismarkkinat. markkinat. Erot eivät ole niin suureja kuin ehkä joissain puheenvuoroissa vaikutti. Haluaisin kommentoida joitakin näitä kiistanalaisia kysymyksiä. Yksi on se, kuuli, mitä Marisa sanoi, eh, mutta minun on sanottava, että olen eri mieltä tästä analyysistä. Eh, ensinnäkin eh, tarkistus 51 Guelta on se, että jos on vähemmän rajat ylittävää toimintaa, se olisi hyväksi kuluttajalle. Mielestäni tämä on väärin. Uskon, että on puutetta tuotteiden vertailukelpoisuudessa ja kilpailussa, ja siksi tämä sektori on liian iso, ja me sijoittajana maksamme liikaa tästä välittäjäjärjestelmästä. Vahvempi standardisointi ja kilpailu äh, voi laskea hintoja, ja pienentää tätä liian suureksi paisunutta rahoitusalaa. Ja siksi teidän lähestymistapanne oikeastaan auttaa vain niitä, jotka maksavat sijoittajien haitaksi. Vähän samantapainen haitallinen ratkaisu ovat sellaiset tarkistukset, jotka haluavat rajoittaa sitä, että tavalliset kansalaiset voivat ottaa riskejä. Meillä on tarkistus EFDDn kollegoilta, mutta mielenkiintoista myös hyvin samankaltainen Jakob van Weizsäckeriltä, jonka kanssa olisin mielelläni keskustellut. Mielestäni myös tavallisilla ihmisillä pitäisi olla oikeus ottaa riskejä. Esimerkiksi jos ihmiset ovat osa, osa suuskuntapankkia. Pitäisikö meidän nyt sitten Italian ongelmien takia kieltää tavallisia kansalaisia Ähm, olemaan osuuskuntapankin jäseniä ja perustamaan äh, pienenä, pieniä pankkeja. Ei mielestäni pitäisi, mutta äh, se, mikä on ongelma, on se, että neuvotaan ihmisiä investoimaan liian suuri osa tuloistaan tämän tyyppisiin riskisijoituksiin, joten äh, Täällä oli hyvin vähän sellaisia tarkistuksia, jotka tukivat enemmän vihreitä tar- eh, eh, investointeja ja mm, sosiaalisia investointeja, mutta meillä on kuitenkin puolueen ylittävää tukea, koska tämä fintech-ilmiö on kasvamassa ja meidän pitäisi tukea sitä, koska se eh, on mahdollisuus luoda tehokkaampi rahoitusala, joka tukee innovoivia teollisuuden aloja. Samalla meidän pitäisi tukea kestävyyttä. Ja jos haluamme vahvemman standardisoidun rajat ylittävän vähittäisalan, niin silloin tarvitsemme myös yhteistä lainsäädäntöä ja yhteistä valvontakulttuuria eli sijoittajan suojaa. Ja silloin monet näistä tarkistuksista ovat väärässä, koska siinä kyllä vaaditaan rajat ylittävyyttä, mutta ollaan hiljaa valvonnan suhteen. Näiden täytyy kuulua yhteen, koska muuten ihmiset eivät ollenkaan tule koskaan luottamaan näihin rajat ylittäviin toimintoihin. EFDDstä Marko Valli, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää nopeasti Svenniä, hän mainitsi Italian. Se on erityinen tapaus, koska ihmiset on todellakin petetty, on väärennetty kaavioita. Tässä on kyse valvonnan puutteesta. Viranomaiset eivät ole valvoneet ja suojanneet kuluttajia. Minä olen varsin epäilyväinen Sofiin tavoitteiden kanssa ja neoliberaalien tavoitteiden kanssa, jotka liittyvät hyvin usein suurten edunsaajien etuihin, keinottelijoiden etuihin. Vihreä kirjan tarkoitus on parantaa kilpailua ja suojella kuluttajia ja niin poispäin, mutta meidän mielestämme on todella haitallista saada aikaan yhtenäismarkkinat, jos ei ensin luoda rakennemuutosta rahoitusalalla, jossa on tiukemmat säännöt varjopankkitoimintaa, keinottelua vastaan ja erotetaan äh, ähm, kaupalliset äh, pankit muista. Nyt ollaan menty sääntelyn purkamiseen vaiheessa, jossa minun mielestäni sääntely pitäisi äh, saattaa päätökseen. Ja tällä tulee sitten olemaan vaikutusta tuleviin rahoituskriisiin me maksamme, koska, sitten koska emme ole ottaneet kantaa nyt. Joissain tarkistuksissa olen samaa mieltä muiden ryhmien kanssa. Esimerkiksi teknologiset innovoinnit voivat tuoda mukanaan riskejä, kun on kyse petoksista ja rahanpesusta. Näitä riskejä on valvottava ja niitä on torjuttava etukäteen. Kannatamme myös, että otetaan käyttöön tiukkoja sääntöjä, mitä tulee niihin tietoihin, joita sijoittajille on annettava sijoituskohteistaan, eh, niin että sijoittajat voivat eh, sijoittaa tietoisina riskeistä. Toisin kuin Italiassa, tavalliset ihmiset eivät yleensä ole eh, riittävän koulutettuja rahoitusalalla ymmärtääkseen joitakin sijoitustuotteita. Minä olen ollut sijoitusneuvoja tällaisen sijoitustuotteen selittäminen tavalliselle ihmiselle ei ole helppoa. Ja tavallisen säästäjän voi olla hyvin vaikea ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänelle ehkä myydään tuotteita, jotka vaikuttavat helpoilta, mutta markkinat ovat riskialttiit, joten tarvitaan keino, jolla näitä kuluttajia suojellaan. Me pystymme kyllä keskustelemaan joistakin kysymyksistä, mutta olemme vielä sitä mieltä, että ennen kuin näihin toimiin ryhdytään, täytyy tehdä suurempia uudistuksia rahoitus- ja pankkialalla, koska ei voida purkaa sääntelyä, kun sääntelyä ei vielä ole riittävästi rahoitus- ja pankkialalla. Kiitoksia. Edustaja Vallia edustaja Kappel vuorossa. Hän oli äsken paikalla, mutta en näe häntä täällä enää, enkä ketään muutakaan ENFstä, joten annan heti puheenvuoron esittelijälle. Hän voi tehdä yhteenvedon, kun täällä ei muita puheenvuoropyyntöjä salissa ole. Ule. Tack för ordet. Skrivit ner alla åsikter och synpunkter. Kiitoksia puheenvuorosta. Nyt kirjoittaa ylös kaikkia kommentteja kannanottoja, joita olemme kuulleet, teen parhaani ja yritän käydä niitä läpi vielä huolella. Tämä on siis virhe, kyse on vihreästä kirjasta, ei lainsäädännöstä vielä, sehän tulee vasta myöhemmässä vaiheessa. Siksi on erittäin tärkeää, että suuntaudumme tavallaan tulevaisuuteen. Ei pitäisi tarkastella liikaa ta- aikaisempaa, vaan katsoa eteenpäin niin mihin, mitä pystymme luomaan. Minun nähdäkseni ajatuksena on se, että varmistamme sen, että Euroopan kansalaiset ja kuluttajat hyötyisivät tästä kaikesta jonkin verran. Voidaan lisätä kilpailua ja e- e- edistää tuotteita, joista kuluttajat hyötyvät. Tämä on tässä tärkeää. Tähän minä ainakin pyrin tässä työssä. Yritän löytää ratkaisuja, jotka tukevat kuluttajia. Se on kaikkein tärkein asia. Tällaisessa prosessissa ei voi kaikkea hoitaa kerralla, pitää edetä askel askeleelta, mutta mitkä sitten ovat näitä oikeita askeleita, siitä meidän pitää keskustella myöhäisemmässä vaiheessa vielä. tulevina viikkoina odotan, että syntyy hyvää keskustelua aiheesta. Niin kuin aikaisemmin sanoin, tulen tekemään kaikkeni, jotta löydetään laajoja, laajapohjaisia kompromisseja. On tärkeää, että parlamentin ääni kuuluu, mutta eh, niin, että eh, näitä kantoja tuetaan laajasti työn edetessä. Kiitoksia. So, many thanks, Ole. Kiitoksia Ulle. Äänestys Ekonissa järjestetään 10. tai 11. lokakuuta tänä vuonna. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Sitten kohta yhdeksän joka käsittelee mietintöluonnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen tilinpäätösraportointien ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014-2020. Ja annan puheenvuoron esittelijälle herra Stolojanille. Okay. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen komission ehdotusta jotta jatkossakin rahoitetaan EFRAC-työryhmää 2017-2020 kaudella, jotta päästään pitkän aikavälin tavoitteeseen ja tuetaan erityisiä toimia rahoitus tai tilinpäätös äh, raportoinnin kohdalla. EFRAC ei pyri voittoon, se on tekninen neuvonantaja Euroopan komissiolle – se käsittelee kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät äh, tilinpäätösraportointiin ja se käsittelee kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja. Tukiprosessi EU-ssa, mitä tulee IFRS, perustuu EFRAKin antamiin äh, neuvoihin ja ohjeisiin. Esittelemme täytyy muistuttaa teitä seuraavasta. Ensinnäkin, kun Euroopan parlamentti hyväksyy sen, että yhteisrahoitetaan IFRS-säätiötä 2014-2020 kaudella. Tai silloin aikanaan siis päätimme, että EFRAKin kohdalla ohjelma pitäisi kattaa vain kausi 2014-2016. Tarkoituksena oli nähdä toteuttaisiko EFRAG Maistat-raportin suosituksia, joiden tarkoituksena oli parantaa EFRAGin toimintaa. Toiseksi perustuen komission arviointiin ja meidän keskusteluihimme e-, EFRAGin kanssa voimme todeta, että EFRAG toteutti suurimman osan kyseisen raportin suosituksista mitä EFRAG ei voinut täytäntöön panna, oli suositus, joka koskee rahoitusmallin muutosta. Itse asiassa suositeltiin rahoitusmalli, joka perustuu jäsenvaltioiden osuuksiin ja edunsaajan IFR-järjestelmä. Kuitenkin tämän suosituksen täytäntöönpano riippuu jäsenvaltioiden tahdosta. Minun tarkistukseni komission ehdotukseen on muistuttaa, haluan muistuttaa komista siitä, että sen vuosikertomuksessa – koskien IFRSn säätiöstä, kun se on Efrakista ja Tiopista komission pitäisi kertoa myös suositukset, jotka liittyvät EFRAGin toimintaan, joka aina hyväksytään Euroopan parlamentin ähm, päätöslauselmassa. Tämä koskee kansainvälisiä tilinpitostandardeja, arviointeja ja miten EFRAG toimii, samoin miten julkisen edun valvontalautakunta PIOB toimii. Kiitoksia. Sitten SNTstä varjoesittelijä Permanche Perez. Monsieur le Président, merci. Euh, Kiitoksia. Pour, euh, votre... Kiitos tästä asiakirjasta koskien Efragia. Tämä olisi voitu käsitellä myös siinä vaiheessa, kun käsittelemme budjettia selvälle vuodelle – sillä nämä kaksi aihetta liittyvät tiivisti toisiinsa. Ja tässä asiakkaasti tuotinkin esille se, että kun nostettiin esille nämä aiemmat tekstit, niin me halusimme budjetin kautta pitää valvonta roolin koskien valvovan elimen roolin koskien Eufragia. Näyttää siltä, että meidän Tulee jatkossakin käsitellä budjettia, joka varataan EFRAGille. Eh, Meidän pitäisi käyttää, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kertoakseni, että valiokuntamme tulee toimia siinä vaiheessa, kun IFRS 9 standardi astuu voimaan. Mutta uskon, että myös tämän asian parissa meillä on mahdollisuus toimia yhteisymmärryksessä. Minun avainviestini on se, että minulle on tärkeää se, että arvioimme tilannetta vuosittain ja on tärkeää, että Ervan parlamentille annetaan toiminta mahdollisuus ja käyttää tilaisuutta hyväksi tämän budjetin suhteen, ei sen suhteen, että puuttuisimme itse budjetin laatimiseen, vaan että meillä on mahdollisuus valvoa, missä olosuhteissa, kuten me halusimmekin EFRAG-uudistuksessa että voimme, jotta voimme valvoa, että efrag uudistus pannaan täytäntöön haluamallamme tavalla. Kiitos. Vielen Dank. Für die ICA e wäre jetzt... Paljon kiitoksia ECRstä. Olisi nyt oikeastaan kollega Kamalin vuoro, mutta en näe ketään muutakaan, joka häntä voisi tässä eh, korvata, joten sitten annan heti puheenvuoron Aldelle Korafan Nevenhoisen. I think I can... Kiitoksia esittelijä. Voin puhua hyvin lyhyesti. Tietenkin haluaisin kiittää herra Stolosania hänen erinomaista mietinnöstään, mutta me olemme toteut- tottuneet hänen erinomaisuuteensa, mitä miehintöihin tulee, joten eh, te olette jo kertoneet meille tämän mietinnön soveltamisalasta. Ehm, minulla on vain muutama pieni kysymys. Ensimmäinen on, ymmärsinkö oikein, että mitään muutoksia komissio ei ole tehnyt eh, budjettiin ja summiin, joita eh, EFRAGille on annettu, koska en löydä tätä tietoa tästä mietinnöstä. Ja toinen kysymys liittyy Efrakin toiminta-alaan. Pervanche Peres jo mainitsi Maistadin eh, raportin, mutta meidän parlamentimme päätöslauselmassa IFRSstä eh, kesäkuussa me annoimme myös muita tehtäviä ja vastuualueita EFRAGille, jotka ovat Maistatin raportin ulkopuolella. Ja on tärkeää, että EFRAG todella voi toteuttaa näitä vastuutehtäviään oikealla tavalla. Haluaisin tehdä sellaisen tarkistuksen, että EFRAGin pitäisi toteuttaa myös nämä uudet tehtävät. Kuten Pervan sanoi, meidän pitäisi pystyä arvioimaan kaikkea EFRAKin työtä, myös ne uudet asiat, jotka tulevat Maistadin raportin ulkopuolelta. Tämä on ainoa asia, jonka halusin tähän erinomaiseen mietintöön lisätä. Kiitoksia Kora. Guesta Miguel Viegas. Nós acompanhamos no fundamental a necessidade de aumentar. Me seuraamme valppaasti tätä aloitetta. Haluamme lisätä tiedon määrää ja laatua. Meidän pitää varmistaa, että on yhtä, yhtenäistä taloudellista tietoa. Järjestelmän pitää olla seurattavampi, luettavampi, ymmärrettävämpi maailmassa, jossa nähdään, että rahoitukselliset taloudelliset edut jyläävät reaalitalouden edut. Ikävä kyllä, niin kuin me asian näemme, toivomme tietysti, että asiat eivät olisi näin, mutta meistä on välttämätöntä saada aikaan suurempaa avoimuutta ja seurattavuutta. Näin toimitaan kuluttajan etujen mukaisesti. Tietysti tunnemme jonkin verran epäilyä tätä EFRAKin hallinnointimallia kohtaan mukaan lukien seikka, että yleistä etua ei ole täysin otettu huomioon, kun ryhmää on kokoonpantu. Näyttää siltä, että yksityinen sektori on kyllä paikalla, vakuutusala, pankit, mutta entä sitten julkinen sektori? Eikä tämä oikeastaan heijastele ryhmän rahoitusta, koska 60 prosenttia rahoituksesta kuitenkin tulee äh, julkisesta, julkisesta sektorilta mukana pieni määrä maita pelkästään myös edustettuina. Ja mielestäni tämä on nyt vähän sääli ja herättää kyllä jonkinlaista huolta. tässä tavallaan pyritään muuttamaan koko elin yksityiseksi elimeksi. Me tarvitsemme siis enemmän tietoa Efragen ja muiden tahojen välillä, joita EU rahoittaa. Ajattelen erityisesti tätä julkisen edun valvontalautakuntaa, BIOBia ja IF, IASBtä. Nämä kaikki tahothan käsittävät samantyyppisiä asioita. IFRS-säätiötä raho- rahoitettiin ennen Lehman Brothers pankin toimesta. Ja mielestäni tässä on kyllä ristiriitaisuus. Tässä on mukana vahvasti yksityinen etu kaikissa näissä järjestöissä ja se ei vastaa taas sitten yleistä etua. Me kovasti haluaisimme järjestelmästä luettavamman kolmetoista miljoonaa euroa palaa tämänkin asian yhteydessä, emmekä kuitenkaan tiedä, miten edustavassa laitoksesta on kyse. Tarvitaan enemmän tietoa siitä, miten kyseinen elin toimii ja miten se nivoutuu yhteen muiden yhteistyörahoitteisten tahojen kanssa. Kiitoksia nyt, kun kollega Kamal on täällä, niin Seeran puolesta sä jatkamalla. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, pahoittelut. Tein epäreilun olettamuksen, että valiokunta olisi hieman jäljessä aikataulusta, mutta loppujen lopuksi se minä, joka oli jäljessä aikataulusta. Kuulin näitä kollegojen kommentteja, kuuntelin niitä suurella mielenkiinnolla. Minun pitää käydä tiiviitä keskusteluja jälkikäteen. On tärkeää huomata, että me keskustelimme efragista ja Paljon parannuksia on tehty. EFRAG on kiinnittänyt huomiota näihin uudistuksiin. Rakennetta on parannettu, avoimuutta on lisätty, mutta kollegat ovat kyllä huolissaan muissa ryhmissä edelleen. Lisäksi EFRAGin puheenjohtajan valinta on tapahtunut onnistuneesti. IFRS 9 aikakaudella on hyvä katsoa, missä mennään myös EFRAGin suhteen esittelijän ehdotukset ovat hyviä. Se, että pyydetään komissiota tekemään laaja-alaisempi kertomus EFRAGin toiminnasta. IFRS oma asiakirjassa nostettiin myös esiin tärkeitä asioita. Tässä nostettiin esiin se, että EFRAGin tulee perustella varovaisuutta reilua ja tällaista toimintatapaa. Mm, ja ne ovat olleet osa aiempaa, aiempia direktiivejä, kirjanpitodirektiivejä ja mm, tuomioistuimen päätöksen. Minä kiinnitin huomiota näihin, kun keskustelin asiasta ryhmän kanssa ja pahoittelen, että olen myöhässä. Halusin kuulla kollegan kommentit myös. Kiitos. Paljon kiitoksia Kamal. Ja nyt kun en näe täällä EFDDn varjoesittelijää, Rova von Storchia, enkä myöskään Rova Kappelia, mutta herra Giegoldin jätinkin huomiota, hän on varmasti viimeinen varjoesittelijä. Eh, Sven Giegold, kiitoksia. Ihan vain kiitos herra Stolojanille tästä mietinnöstä. Tässä on kyse kolmen instituution rahoituksen jatkamisesta. Jos teemme eron, niin me parlamenttina olemme selvästi Stolojanin mietinnössä sanoneet, mitä me haluaisimme nähdä tuossa ympäristössä. Eli kun katsomme EFRAGia, meillä on uusi johto Meillä on tämän prosessin aikana ollut aivan selkeitä sitoumuksia. Entinen kollegamme Jean-Paul Cousses on ne tehnyt, joten tällä hetkellä minun mielestäni tähän asetukseen ei tarvitse laittaa mitään lisämääräyksiä. Meillä on vuotuinen budjettimenettely, jota voimme käyttää kaikenlaisten ehtojen asettamiseen ja Perhons Veres on sanonutkin tämän jo kun on kyse PIOBstä, niin siellä äh, on ollut vain vähän huolenaiheita. Joten poliittinen kysymys tässä mietinnössä on se, että jatkammeko IFRSn äh, rahoitusta, koska siellä emme ole nähneet todellista sitoumusta mennä siihen suuntaan, mitä olemme mietinnössämme vaatineet, eikä meillä ole niin paljon vaikutusvaltaa kuin meillä on Efrakin suhteen, kun meillä on oikeus nimittää sen puheenjohtaja. Siksipä toivotan tervetulleeksi Eros Tolosanin tarkistuksen pyytää vuosittaista kertomusta ja vuosikertomuksessa se kertomus yhdistetään sitten näihin Stolosanin mietinnön vaatimuksiin. Mutta IFRSstä meidän pitäisi olla vähän tiukkasanaisempia, koska jotkut näistä päähuolenaiheistamme äh, ovat olleet sellaisia, että me ole saaneet mitään vakuuksia. Sajat Kamal äh, viittasi jo joihinkin näistä ongelmista. Me emme ole saaneet mitään vakuuksia ja jos nyt aivan ilman ehtoja jatketaan rahoitusta ilman mitään vakuuksia, että meidän vaatimuksemme täytetään, niin en kyllä ihan ymmärrä tätä. Mielestäni meidän pitäisi lisätä ehtoja eikä vain pyytää heitä raportoimaan vuosittain ja niin, laittaa se sitten johdanto-osan kappaleisiin. Me aiomme tehdä tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan ja Pyydämme, että varjoesittelijät ja kaikki kollegat keskustelevat siitä, voimmeko saada aikaan sitovan, sitomaan, eh, pystymmekö sitomaan IFRS enemmän meidän vaatimuksimme. Tämä valvontaelin, joka on luotu IFRS ohjaamiseksi. Se ei toimi kunnolla, koska monet valvontaelimen jäsenet eivät ole sitä mieltä, että niiden pitäisi johtaa sitä ja siksi komission edustaja valvontaelimessä on ryhmässä, joka ei halua harjoittaa valvontaa ja me tiedämme, että Michel Barnier kärsi tästä tilanteesta hyvin pitkän aikaa. Ja koska meillä on tämä poliittisen demokraattisen ohjauksen puute ja sitä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, niin meidän pitäisi jotain ehtoja tälle rahoitukselle asettaa kohtaa, erityisesti liittyen tähän demokraattiseen kysymykseen. Kiitoksia kollega Giegold ja sitten lopuksi esittelijä kollega Stolosan. Okay, thank you, Mr. President. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää myös kollegoja, jotka ovat työskennelleet mietinnön parissa – kaikki ovat myös osa meidän pysyvää työryhmää, joka käsittelee IFRS-asioita. Nyt haluaisin nostaa esiin muutaman asian. Ensinnäkin komissio on pyrkinyt vastaamaan joihinkin huoliimme. He yrittävät saadaan meidät ymmärtämään, mitä tarkoittaa, tarkoitetaan yleisellä hyvällä public kun arvioimme IFRS. Se on tärkeää, jos pyydetään, että EFRAG kiinnittää huomiota, miten kriteerejä pannaan täytäntöön, niin meidän mielessä tulisi olla myös selkeästi, miten kriteerit pannaan täytäntöön. Minä en usko, että Komission työ on vielä valmis. Meidän tulee keskustella komission kanssa, mitä tämä yleinen hyvä tarkoittaa, koskee näitä kriteerejä, mikäli haluamme hyväksyä uuden IFRSn. Minä Ymmärrän, että komissio pyrkii vastaamaan joihinkin huolimme, vaikkakin tämä vastaus ei vielä ole lopullinen. Meidän tulee työstää tätä vastausta vielä eteenpäin. Sitten Efragista. Meillä on EFRAGin tärkeä samalla, sillä me varmistamme suurimman osan EFRAGin rahoituksesta. Minä haluaisin kiinnittää kaikkien huomioon siihen, että EFRAGissa on palkollisena erittäin päteviä asiantuntijoita, ja heillä on oltava selkeä kuva EFRAGin rahoituksesta. Näin ollen komission ehdotus on mielestäni hyväksyttävissä. Tämä antaa jonkinnäköisen varmuuden tulevasta kolmesta vuodesta. Mutta kuten kollegat sanoivat, meillä on vuosittainen budjetti, rahoitus voidaan lopettaa, mikäli EFRAG lopettaa suositusten täytäntöönpanemisen, niin kuten jotkut kollegat mainitsivat. Sellaiset suositukset, jotka ovat olleet mukana Ervan parlamentin päätöslauselmassa, joka koski ei ainoastaan EFRAGia, vaan myös IFRS-säätiötä. Gigold viittasi monasti IFRS-säätiön me emme ole olleet kovinkaan tyytyväisiä IFRSn vastaukseen koskien meidän huolia. Mitä tulee rahamäärän, nyt puhutaan 13,8 miljoonasta eurosta, joka oli mukana ensimmäisessä komission ehdotuksessa tätä ohjelmaa varten, mutta kuten me päätimme niin me otimme mukana ainoastaan rahoituksen 2014-2016 aikakaudelle. Efrakin uusi puheenjohtaja on valmis kokoontumaan meidän kanssa, jotta voidaan kestää kaikkia meidän huolia, jotka liittyvät Efragin ja varsinkin sitä, kuinka pannaan täytäntöön näitä meidän suosituksia. Ja minä toivon, että hän pitäytyy tässä hänen sitoumuksessa. Toisaalta voin sanoa, että Euroopan parlamentti on tiiviimmin mukana kaikessa, kaikissa IFRS-asioissa, ja tämä on erittäin tärkeää päämarkkin, pääomamarkkinaunionin toiminnalle, julkiselle sektorille, ja myös tämä on tärkeä asia myös sijoittajille ja sidosryhmille. Olen erittäin kiitollinen kollegojen kommentoista. Odotan innolla tarkistuksia ja toivottavasti pääsemme hyvään yhteisymmärrykseen, kuinka meidän tulee edetä tämän mietinnön kanssa. Ja jotta voimme aloittaa neuvottelut komission ja neuvoston kanssa. Kiitän esittelijä varjoesittelijöitä. Juuri nyt huomasin, että entinen kollega Gosses on täällä joukossamme. Ja nyt kun meillä on tarpeeksi aikaa, niin eh, sydämestä kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Mutta tästä eh, juuri kuulustaa teiltä kommentti. Ah, je vous remercie, monsieur le président. Mon... Kiitän puheenjohtaja. Ainoa kommenttini on, että olen tyytyväinen voidessani olla täällä kansalaisalissa ja tavallaan täällä, tätä kautta palvella Euroopasta etua. Voin luoda Teodorille, että tulen pitämään kiinni sanastani. Ich wünsche Ihnen einen Schönen Abend. Toivotan teille mukavaa iltaa. Halutaan vielä muistuttaa tarkistusten jätön määräajasta 6. syyskuuta kello 12. Kiitoksia ja hauskaa iltaa.